So, liebe Kollegen. No niin, parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat, sydämellisesti tervetuloa valiokuntamme ensimmäiseen kokoukseen tänä uutena vuonna 2011. Toivotan teille kaikille tervettä, menestyksekästä uutta vuotta. Menestystä kaikissa eri toimissanne ja yhteisissä toimissamme. Ja luonnollisesti toivon menestystä valiokuntamme työlle samoin. Voimme olla varmoja siitä, että Koko joukko aiheita tulee Envivaliokunnan esityslistalle Euroopan parlamentissa. Hyvinhän tämä jo alkoi. Meillä on koko joukko aiheita käsiteltävänämme jo tänään. Sihteeristö jo vetosi minun, ettei tänään iltapäivällä hyväksyttäisi yli kahden minuutin puheenvuoroja, koska huomenna meillä on toimitettavannamme koko joukko äänestyksiä. Ja näin ollen näitä muita asioita pitäisi hoitaa tässä tänään iltapäivällä. Toivotan todella teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi ja toivon yhteistyömme jatkuvan erinomaisena ja työmme etenevän eri aihealueiden osalta. Näin me siirrymmekin jo käsittelemään esityslistaa. Tähän on yksi pieni muutos. Mehän olimme lukeneet uutisia siitä, että päästöoikeuskauppaan olivat rikolliset hakkerit murtautuneet tähän tietojärjestelmään ja oli puhuttu siitä, että komissio kertoisi meille tästä ja että ilmastonmuutospääosaston pääjohtaja on täällä itse asiassa paikalla ja kohdan kaksi kohdalla ehkäpä puheenjohtajan ilmoitukset. Voimme käydä tästä asiasta lyhyen keskustelun. Herra Beke on todella täällä paikalla, toivotan hänetkin tervetulleeksi. Muuten esityslista säilyy tällaisena kuin sitä oli ehdotettu ja se voidaan tällaisena myös hyväksyä. Puheenjohtajan ilmoitukset. Tällä viikolla meille tulee kaksi vierailijaryhmää yhtäältä Ruotsin parlamentin ympäristö- ja maatalousvaliokuntien edustajat. He tulevat tänä iltapäivällä vieraksemme ja Afrikasta Economic and, Monetary Committee of Central Africa, keski-afrikkalaisia vieraita. Ja sitten toinen ilmoitusasiani liittyy siihen, mitä jo sanoinkin päästökauppajärjestelmähän on ilmastonsuojelustrategiamme ydin kysymys ja sitä vastaan on jälleen kohdistunut hyökkäys, joka on osoittanut, että järjestelmä ei ole vedenpitävä. Siinä on merkittäviä puitteita. Komissio on nyt jäädyttänyt päästökaupan tämän viikon keskiviikkoon asti ja meidän täytyy nyt kuulla, mikä tilanne on, mitä komissio tekee, jotta jotta nämä heikkoudet ja puutteet saadaan paikattua ja ettei luottamus päästökauppaan häirinny vakavasti. Annan herra Bekelle pääjohtajalle nyt puheenvuoron. Hän saa kertoa meille, että mitä oikein on tapahtunut. Olkaa hyvä. Very much and good afternoon. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille teille. Haluan jakaa kolmeen osatekijän, tämä esitykseni faktat, sitten toimet, joihin on ryhdytty viime viikolla, ja sitten jatkotoimet. Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ensinnäkin tosiasiat. ETSstä on nyt olemassa direktiivi. 2005 ETS aloitettiin, mutta hyvin tärkeää oli, että oli jaettu vastuu komission ja jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltioissa siellä täytyy ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin, jotta voidaan varmistaa oman rekisterinsä varmuus. Joten 27 rekisteriä jäsenvaltiota on. Ja vaikka omiin turvallisuustoimiin täytyy ryhtyä siellä, niin yleisesti järjestelmän turvallisuus riippuu heikoimmasta lenkistä. Ja on huomattu, että vuoden alusta lähtien on tullut näitä kyberhyökkäyksiä Itävallassa, Kreikassa ja Tsekin tasavallassa. Ja tiedämme, että muutkin rekisterit ovat haavoittuvia. Aiheutettu vahingon määrä ei ole vielä selvillä. Jotkut kansalliset rekisterit eivät ole vahvistaneet niiden lupien määrä, jotka ovat olleet tässä kosketettuina, mutta paras arvio komissiolta on se, että suunnilleen 2 miljoonaa lupaa on siirretty laittomasti tietyiltä tileiltä pois. Ja kuvat turvallisuusrikkomukset ja siihen liittyvät finanssiriskit ovat tehneet tarpeelliseksi sen, että täytyy ryhtyä heti ennaltaehkäisiin toimiin ja edes lainsäädäntö sallii sen, että komissio voi jäädyttää pääsyn kansallisiin rekistereihin, jossa on turvallisuusrikkomus, joka uhkaa koko rekisterijärjestelmän koskemattomuutta. Niihin toimiin on ryhdytty viime keskiviikkona kello seitsemän Euroopan komissio jäädytti transaktiot paitsi lupien allokoinnille transaktiot kaikissa ETS-rekistereissä ainakin 26. tammikuuta kello 7 mennessä, siis ensi keskiviikko, tai tähän keskiviikko, tämän viikon keskiviikko mennessä. Tästä ollaan pystytty keskustelemaan virallisesti jäsenvaltioiden kanssa, ja on yksimielistä, yksimielinen tuki jäsenvaltioilta komission toimenpiteelle. Ja nyt näemme, että miten tilannetta voidaan korjata. Minun täytyy selventää, että jäädytys vaikuttaa näihin spot market-asioihin. Ja itse asiassa se on se pienempi osa hiilimarkkinoita. Se on vähemmän kuin, vähän vähemmän kuin viidesosa, kun suurin osa käynnistä käydetään futureilla. Ja futureihin tämä, futureja tämä ei koske. Eli kun se on vähän niin kuin olisi yksilöön tuolla nettipankissa, niin tilien välissä transaktioita on jäädytetty, mutta pankki on vielä olemassa ja voi ottaa lainoja, jos tarpeen, ja tehdä muita siirtoja, joita voidaan tehdä. Viime perjantaina ilmastonmuutoskomitea, joka on siis virallinen elin, jossa näistä asioista keskustellaan, siellä oltiin samaa mieltä komission vaatimuksesta, että minimikriteerit täytyy saada aikaan ennakkoehtona sille, että rekisteri alkaa jälleen toimia normaalisti. Ja nämä minimikriteerit perustuvat selkeään näyttöön siitä, että kansalliset rekisterit ovat asianmukaisesti turvatut ja asianmukaisen toimin on ryhdytty näitä kyberhyökkäyksiä vastaan, joita äsken on tapahtunut, että ne otetaan käyttöön. Pitkä ovat sitten jatkotoimet? Tänään ja huomenna komissio keskustelee jäsenvaltioiden kanssa ja heidän asiantuntijoidensa kanssa näistä minimikriteereistä, joiden myötä rekisterit voivat sitten ryhtyä kaikenlaisiin transaktioihin. Sitten kun minimikriteerit on täytetty, josta on sovittu rekisterissä, niin jäädytys poistetaan tälle nimenomaiselle rekisterille tällä tavalla. Odotamme, että vaiheita voidaan palata normaaliin toimintaan, vähittäin siis. Aiemmasta keskustelusta yhteistyötä tiedämme, että tietyt jäsenvaltiot ovat jo korkealla turvallisuuden tasolla ja odotamme, että ne pystyvät aloittamaan normaalin toiminnan hyvin nopeasti, kunhan asianmukaisesta turvatasosta on näyttö. Sitten pitkän aikavälin näkymistä 2012 vuoden jälkeen tulee yksi yksittäinen keskitetty rekisteri, jota komissio hoitaa, niin että 27 eri rekisteriä jäsenvaltiokohtaisia Siis ne häviävät 2012 lähtien. Lisää turvatoimia, kuten identifiointi, kuten sähköisessä pankkitoiminnassa, niin, se, niin, niin sitten kun yhteen rekisteri tulee käyttöön 2012, niin sitten tulee sekin voimaan. Sitten komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valmistelee uutta rekisteriasetuksen muutosta, erityisesti kun otetaan huomioon tämä, nämä lisää harmonisoidut turvallisuusvaatimukset rekisterijärjestelmille 2012. Puheenjohtaja, tässä olisi minun panokseni keskusteluun. Meillä on jäädytys, koska on 27 yksittäistä rekisteriä, tilanne, joka on sisäviemässä vuodesta 2012 lähtien, ja sillä välin täytyy varmistaa, että meillä on mahdollisimman korkea turvataso kaikille transaktioiden rekisterin välillä. Kiitoksia. Ja, dank, dank. Kiitoksia teille pääjohtaja Debeke tästä näistä tiedoista. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun järjestelmään vastaan kohdistuu hyökkäyksiä. Noin vuosi sitten käsittääkseni oli myös petostapaus. Ja kyllä sitä hieman ihmettelee, että jäsenvaltiot eivät jo tuolloin ole tehneet oikeita päätelmiä ja tehneet järjestelmästä vedenpitävää. Mitkä nämä puutteet ovat ja mitkä vähimmäiskriteerit on saatava voimaan niin, että järjestelmä saadaan vedenpitäväksi? Joissain maissahan tämä toimii ja parhaiden käytäntöjen pohjalta ehkäpä voitaisiin saada se toimimaksi muuallekin. Kaksi puheenvuoropyyntöä ja ehkäpä voitte vastata sitten lopuksi. Karl-Heinz Florenz ensin. Kiitos puheenjohtaja. Tässä hyvin tärkeän kysymyksen jo esittikin. Kyllä minulle tulee hiukan pelkotiloja, kun tästä asiasta puhutaan. Minä en ole mikään kovin ihmeellinen tietokoneiden käyttäjä itse, mutta kun ajattelen PK-yrityksiämme, ja niiden äh, sitä, että ne joutuvat näitä oikeuksia ostamaan äh, hyvin kalliilla rahalla ja sitten niitä hallinnoidaan äh, joten kuten löyhäkätisesti. Kyllä näitä, tätä järjestelmää on aika vaikea puolustaa sitten vaalipiirissä, kun se on näin puutteellinen. Haluaisin kysyä, miten yhteistyöhaluisia jäsenvaltiot ovat tässä kysymyksessä. Tiedän, että esimerkiksi jäteasioissa kun näitä suuria laittomuuksia on paljastunut, niin jäsenvaltiot omanikin ovat olleet aika vastahakoisia tekemään yhteistyötä ja todella ongelmien ratkaisemiseen. Ehkäpä ne sitten jossain vaiheessa taas ovat halukkaampia yhteistyöhön. Ovatko jäsenvaltiot nyt oikeasti tässä yhteistyö kykyisiä vai haluat, haluavatko vain, että komissio jättää ne rauhaan, koska ihmisethän haluavat, että ETS toimii e, ja että tämä yhteistyö toimii. Näin on, kyllä. Sitten Chris Davis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli lyhyt lausunto komissiolta, mutta siinä oli paljon tietoa. Ensinnäkin Tämä on varmastikin rikollinen, petollinen toimi? Onko siis mitään ajatusta siitä, kuka tämän takana on, kuka hoitaa tutkimuksia ja mitä seuraamuksia on ajateltu tämän tyyppisille toimille näille nettihyökkäyksille? Toiseksi, kuten tässä pääjohtaja sanoi, Tämä nykyinen jäädytys jatkuu siis tämän viikon keskiviikon 26. ja 6. päivän saakka. On hyvin tärkeää taata, että tämä järjestelmä tulee kunnolla suojatuksi ennen kuin se avataan uudelleen. Ja mitä vaikutuksia tällä sitten on mukana kaupassa oleville toimijoille, jos markkinat ovat pitempään vielä suljettuna? Kuka siis alkaa sitten tästä kärsimään? Ja jos nyt sitten kävisi niin, että että jotkut rekisterit jo jäävät suljetuiksi, kunnes tämä keskusrekisteri avataan, niin en tiedä, josko ähm, voitaisiin parantaa kuitenkin jollain tavalla vaikkapa ohjelmisto, joita käytetään, vai onko sitten kysymys jostakin paljon painavammasta muutoksesta. Ja sitten lopuksi, jos ajatellaan pitkällä aikavälillä tätä asiaa ja sitä juuri tämän keskusrekisterin perustamista, niin, äh, niin onko komissio pohtinut sitä, että tämä tehtäisiin riippumattoman elimen turvin vai oletteko sitä mieltä, että tämä pitäisi pitää vielä poliittisten päättäjien ja komission huomassa? Kiitos. Okei, okay, Matthias Kode. Ja, vielen dank, vielen dank. Kiitoksia ja kiitoksia komission vastauksesta tai kertomuksesta. Tämä on aika klassinen digitaalisen agendaan liittyvä asia ja haluaisin komission edustajalta kuulla seuraavaa. Onko kollega Neli Kruusin kanssa asiasta keskusteltu? Onhan äh, tällä hetkellä 33 lainsäädäntömenettelyä käynnissä. Äh, ja tässähän se kriisi nyt on, koska niin kuin Karl-Heinz Florent sanoi, luottamus järjestelmään äh, on nyt todella heikoilla, erityisesti luottamus PK-yritysten silmissä. Ja haluaisin kuulla onko, koska niin monet ihmiset komissiossa tekevät tällä alalla työtä, niin onko katsottu johdonmukaisesti ähm, kaikkia näitä eri järjestelmiä ja ehdotuksia ja minkälaisia äh, ennaltaehkäiseviä toimia voidaan toteuttaa, että tällaista ei enää koskaan pääse tapahtumaan. Mehän olemme vastuussa siitä, ettei äh, luottamusta menetetä kokonaan. Kiitos sitten Richard Seda. Lyhyt kysymys Luka Haradelta sanoi, miten suuri vahinko on, joka on aiheutettu. Ja sitten toiseksi, onko järjestelmässä suojia tälle liikasuurelle volatiliteetille, että jos todetaan, että nämä vaihtelut hiilihinnassa ovat kovin suuret, niin onko toimenpiteitä, jolloin tämä voidaan huomata ja ryhtyä toimenpiteisiin? Ja tässä. Tässä kysymyksemme aiheeseen liittyen ja sitten herra Debeck, olkaa hyvä. Thank you very much and thank you for the question. Kiitoksia kysymyksestä. Ensinnäkin toisin sanoa, kun tarkastellaan viime kahta kolmea vuotta, on ollut pieniä onnettomuuksia, mutta ne ovat kaikki hyvin erilaisia luonteeltaan. V, A, T, ALV, karuselli oli, jota voi olla savukkeissa, tai matkapuhelimissa, mutta äskettäin on nähty organisoituja hyökkäyksiä tietoverkkorikollisten taholta. Sen vuoksi ryhdyttiin välittömästi toimeen jäädyttää nämä operaatiot, jotta voidaan rajoittaa vahinkoja. On joitakin jäsenvaltioita, joissa oli rajoitettuja onnettomuuksia. 2010 tammikuussa tiedetään, että Saksassa oli pieni hyökkäys, ja se näissä jäsenvaltioissa johti siihen, että ne paransivat turvallisuusmääräyksiään. Jotkut ovat siis tämän jo tehneet ja olemme aika luottavaisia, että enemmän tai vähemmän puolet ovat tehneet nyt tämän työn jäsenvaltiosta. Tämä toinen puoli, niille komissio on jatkuvasti jokaisessa ilmastonmuutoskomitean kokouksessa toistanut niille, että jäsenvaltioiden täytyy olla valppaana tässä, koska ei voitu sulkea pois, että järjestäytynyt rikollisuus voisi ottaa tässä kohteekseen mikä nyt on nähtykin viime viikkojen aikana. Eli nämä erilliset tapaukset viime muutaman viime vuoden aikana ovat tulleet systemaattisemmiksi yrityksiksi hakkeroiden järjestelmää viime viikon aikana. Jäsenvaltioiden täytyy arvioida, mikä tilanne on tässä suhteessa. Ja rekisterin konstruointi on niillä itsellään, mutta tämä IT turvallisuus, ja siitähän juuri keskustellaan kollegoidemme keskuudessa. IT-yhteisön puolella digit ja turvallisuusyksikköjen kanssa yhteistyötä komission kanssa, voidaan varmistaa, että ei saada pelkästään hyvää yleiskäsitystä, vaan että meillä on myös ratkaisut, jotka voidaan ottaa käyttöön ongelmaan. Mutta minun täytyy painottaa sitä, että tämä hakkerointitoiminta on hyvin erilaista ja ne ovat hyvin kekseliäitä. Ja kyseessä on siis järjestäytynyt rikollisuus. Missä tutkimus tapahtuu? No etupäässä se on kansallisella tasolla. Koska 27 rekisteriä, niitä hoidetaan kansallisen lainsäädännön puitteissa kussakin jäsenvaltiossa. Mutta vaikka näin sanon, niin on siirtoja maasta toiseen ja olemme ottaneet yhteyttä ei pelkästään kansallisiin viranomaisiin, jotka hoitavat hiilikauppaa, vaan myös kansallisiin viranomaisiin, jotka hallinnoivat näitä finanssirahoitusmekanismeja ja rahoituslaitoksien kanssa on otettu yhteyttä, koska ETS on eräänlainen finanssimarkkina ja tiedämme, että Europol on myöskin otettu mukaan tutkimuksiin. Tutkimukset ovat meneillään, niitä ei ole vielä saatu päätökseen. Toinen kysymys koski sitä, mitkä ovat vaikutukset kaupan käyjiin, jos uudelleen avaaminen ei koskisi keskiviikosta alkaen 27. Ihan suoraan sanottuna en odota, että tänä keskiviikkona kaikki 27 rekisteriä kansallisten viranomaisten piirissä olisivat tarvitsevassa kunnossa. että siellä kaupankäynti voitaisiin uudelleen aloittaa. Joten nyt tarkistamme jäsenvaltio jäsenvaltiolta sitä, että minkälaisia turvallisuussääntöjä on otettu käyttöön. Eikä meillä vielä ole tarkkaa käsitystä, että kuinka monta on keskiviikkoilta mennessä valmiina, mutta en odota lukua, joka olisi enemmän kuin puolet jäsenvaltiosta korkeintaan. Mutta otamme hyvin konservatiivisen näkökulman, jos tulemistarkastuksilla ei tätä hyvässä kunnossa olemista voi varmistaa, niin emme ota käyttöön rekisteröitä uudellaan, koska haluamme säilyttää integriteetin näillä markkinoilla. huomautuksena sanon sen, että meillä ei ole mitään näyttöä siitä, että ympäristöllinen integriteetti olisi uhattuna. Se on tämä rahoituksellinen, rahasioihin liittyvä integriteetti, joka on vaarassa. Nyt valmistelemme tätä keskusrekisteriä. Saattaa olla mahdollista pyytää riippumatonta elintä tekemään tämän työn. Emme ole vielä tehneet päätöstä siitä, mutta se on yksi näistä vaihtoehdoista, joita tutkimme tällä hetkellä. Oli myös kysymys näistä hintavaihteluista ja miten niitä hallinnoidaan. Hintavaihtelut ovat äskettäin olleet aika rajoitettuja. Hiilen hinta itse asiassa on ollut aika vakaa 4 ja 16 euron välillä hiilitonnia kohti, joten en odota, että ongelma olisi siinä. Vaan tietysti, mutta nämä menetykset, kuten arvioimme, ovat jopa 2 miljoonaa lupaa. Sitten kertaa markkinahinta 14-16 euroa, 14-15 euroa, ja siinä on sitten se maksimi tappio jonka voidaan nähdä tapahtuvan ja ryhdymme kaikkiin toimiin ja kehotamme kaikkia jäsenvaltioita, ei pelkästään hoitamaan, parantamaan nämä heikkoudet, vaan myös perimään takaisin nämä tappiot, joita on saattanut tulla taloudellisille toimijoille. Ja jos taloudelliset toimijat ovat pieniä vai suuria, niin joka tapauksessa kaikesta riippumatta erityispaino on järjestelmän turvallisuudella ja ryhdymme paljon kovempi keskusteluihin jäsenvaltioiden kanssa kuin mitä lähimenneisyydessä on nähty. Tämä olisi vastaus jäsenvalta tai jäsenten esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin. Chris Davis. Chris Davisilla on vielä lisäkysymys. Follow up. Um... Niin, vaikutukset niille, jotka ostavat näitä päästölupia. Kysymys ilmeisesti on energiayrityksistä, ehkä ne, onko niillä riittävästi näitä oikeuksia, käyttöoikeuksia nyt kun te markkinat ovat kiinni. Ja sitten toinen kysymys, onko komissio ajatellut, että tätä keskusrekisteriä todella johdettaisiin jonkin sellaisen viraston toimesta, jolla on erityisvälineet tämän asian suojelemiseksi, että tämä, jotta todella tätä toimintaa voitaisiin suojella. The central registry uh, that is being built up may... Kyllä, keskusrekisteriä voisi johtaa riippumaton elin. nyt mietimme hyviä ja huonoja puolia, mutta voin taata teille kuitenkin, että rekisteriä nyt johdetaan todella ähm, asiantuntijoiden voimin ja äh, aivan kaikissa jäsenvaltioissa asiantuntijuuden taso ei ole samaa luokkaan. Tämä on heikkous ja 27 27 rekisterin välisessä järjestelmässä tietysti heikoin lenkki on merkityksellinen ja tämä aiheuttaa ongelmia. Sitten siihen, josko näitä tappioita voidaan saada takaisin, niin tämä riippuu hyvin paljon kansallisesta lainsäädännöstä, joka näitä rekisteröitä koskee. Ja tämä liittyy näiden päästöoikeuksien juridisen statuksen ja joistakin jäsenvaltioista on sanottu, että tappioiden korvaaminen on mahdollista, mutta joissakin jäsenvaltioissa taas tämä olisi paljon vaikeampaa. Ja niin kauan kuin meillä ei ole harmonisoitua lainsäädäntöä näiden EUn päästöoikeuksien juridisesta statuksesta, emme myöskään pysty yhdenmukaista ratkaisua tähän antamaan. Olemme kuitenkin keskustelleet Markt-pääosaston kollegoiden kanssa siitä, että voitaisiin kehittää tällaisten rahoitusmarkkinoiden toimijoiden kanssa paketti, jotta mietittäisiin missä määrin ETS voitaisiin ottaa mukaan lainsäädäntöön, jota nyt sitten valmistellaan, mutta kuinka tämä sitten suuremmassa mittakaavassa otettaisiin mukaan ja jotta saataisiin mahdollisimman harmonisoitu ja juridisesti kattava lähestymistapa, niin tätä nyt parin kuukauden päästä varmasti tulemme ehdottamaan, kun sitten tämä lainsäädäntö tullaan hyväksytyksi toivon mukaan nopeammin kuin toivommekaan. Nämä tapaukset osoittavat, miten järkevä keskitytty eurooppalainen järjestelmä on eikä 27 erillistä kauppajärjestelmää. Tämähän suorastaan kutsui rikollisia etsimään näitä ongelmia tai puutteita. Toivon, että meidän asiantuntijamme pysyvät hakkereiden kärryillä. Kyllä, todella tämä olisi Euroopalle ja maailmanlaajuisesti valtava luottamuksen menetys, jos ETS ei toimisi. Se olisi kyllä kova isku. Ja tiedämme, että jotkut toivovatkin tätä epäonnistumista. Kiitos herra Debeke näistä tiedoista. Te varmaan jäätte tai ainakin teidän ää, pääosaston edustajat jäävät tänne paikalle myöhempiä esityslistan kohtia varten. Esityslistan kohta kolme pöytäkirjat 27.28. syyskuuta, 4.5. lokakuuta, 27.28. lokakuuta ja 9. marraskuuta kokoukset. Jos huomioita ei ole, näin hyväksytty. Sitten kohdat 5-4-9 puheenjohtaja korjaa, eli nämä vastuuvapauskysymykset vuodelta 2009. Meillä on yksi esittelijä, joka tietää tämän kaiken. Hän on Jutta Hauk ja hän kertoo meille, mitä tehdä. Jutta, ole hyvä. Ja No kiitoksia. Me ympäristövaliokunnassa teemme lausunnon, siis emme vastuuvapaus mietintöä sinänsä, vaan annamme talousarvion valvontavaliokunnalle lausuntomme näistä vastuuvapauksista. Ja talousarvion valvontavaliokunta voi, miten tämä nyt sanoisin, voi ottaa huomioon lausuntomme tai sitten pyrimme tähän kovasti. Kunhan nyt tämän tiedätte, niin voimme katsoa näitä budjettikohtia, joista me ympäristövaliokuntana olemme vastuussa. Ne ovat ympäristöä, kansanterveyttä sekä elintarviketurvallisuutta käsittelevät kohdat. Ja jos katsotaan koko taulukkoa, niin voidaan todeta, että tilanne on tyydyttävä niin maksusitoumusten suhteen, eli siis ne rahat, jotka komissio sopimusten kautta on sopimuskumppaneilleen jäsenvaltioissa sitoutunut maksamaan. Nämä sitoumukset ovat paremmat vuonna 2000 Yhdeksän kuin maksusitoumusmäärärahat, eli nämä luvut vuonna 2008. Kaikki nämä luvut ovat nousseet. Ympäristöalalla 2 prosenttia, 97 mm, kansan terve- prosenttiin, kansanterveysalalla eh, noin 100 prosenttia. Jos olisi 102 prosenttia tulos, niin siellä olisi kyllä laskuvirhe. Ja sitten elintarviketurvallisuuden suhteen 98 prosenttia prosenttia maksusitoumuksista. Mitä tulee maksuihin? Maksujenkin tilanne on todella erinomainen ainakin ympäristö- ja kansanterveyden kohdalla. Lähes tulkoon täydelliset 100 prosenttia ympäristön kohdalla ja 99,92 prosenttia kansanterveyden suhteen. Ja mitä elintarviketurvallisuuteen tulee, vain 82 prosenttia kuitenkin maksuja ja nämä kaikki maksut on todella sitten myös toteutettu. Mutta täytyy sitten katsoa, mistä tämä johtuu. Ja kun äh, näemme, että elintarviketurvallisuuden alalla hyvin usein sitoumukset jäsenvaltioiden arvioiden perusteella äh, sidotaan komissiossa, eli nämä rahat varataan jäsenvaltioille jäsenvaltioiden arvioiden pohjalta – ja sitten eh, jälkikäteen jäsenvaltioiden täytyy toimittaa todelliset laskut. Ja joka kerta jäsenvaltiot ovat toimittaneet liian korkeat ennakkoarviot joten ne tarvitsevat vähemmän rahaa kuin ovat alun perin arvioineet. Ja tämä johtuu siihen, että maksujen taso sitoumuksiin verrattuna onkin vain 82 prosenttia. Eli tässä täytyy jäsenvaltioilta vaatia tarkempia ennakkoarvioita Kyse on erilaisista toimista, esimerkiksi eläinten tappamiset, kun on näitä erilaisia, kuten H1N1 tai sikainfluenssa tai vastaavia, joten tässä tarvitaan jäsenvaltioilta parempia lukuja. Ei tämä ole komission vastuulla. Komissio on nämä varat sitonut jäsenvaltioiden ennakkoarvioiden pohjalta, mutta sitten rahoja ei ole kuitenkaan jäsenvaltiossa käytetty. No, todella. Tässä täytyy jäsenvaltioiden puolen kääntyä ja niitä vielä pyytää olemaan tarkempia. Haluan tässä nostaa esiin, että ympäristöohjelmamme LIFE on toiminut erinomaisesti ja erityisesti tästä komissiota kyllä tulee ylistää. Miksi? Toteuttamisaste on 99,35 prosenttia, lähes 100 prosenttia LIFE-ohjelmien toteuttamisaste. No joku voisi sanoa, että no mitä ihmeellistä siinä sitten on, mutta, mutta varmasti muistatte, että budjettivuodelle 2009 saatiin 29 lisää miljoonaa laifia varten – komission alkuperäiseen ehdotukseen, Aten ehdotukseen verrattuna. Eli odottamatta komissio onnistui saamaan käyttöön ja käyttötyiksi 29 lisää miljoonaa. Se onnistui sitomaan nämä määrärahat ja ne käyttämään. Vuonna 2009 toteutettiin 210 LIFE-hanketta, luonto- ja biodiversiteetti, budjetti 84 hanketta, ympäristöpolitiikka 115 hanketta ja tiedottamiseen 11 hanketta. Tämä on kyllä ylistämisen arvoinen tulos ja toivomme, että myös 2010 vuonna päästään 99,35 prosenttiin. Eli komission osalta minun ehdotukseni on myöntää komissiolle vastuuvapaus. Mitä tulee sitten näihin virastoihin? Mm, tässä nyt ö, ö, asia hyvän kierrän. Ympäristövirasto, kemian virasto, elintarviketurvallisuusvirasto, ECDC, siis Helsingin virasto ja EMEA Lontoossa. Kaikkien näidenkin suhteen ehdotan vastuuvapauden myöntämistä. sillä kaikki tiedot, mitä meillä on, meidän saamamme tiedot, tilintarkastustuomioistuimen kertomukset, tilintarkastustuomioistuimen huomiot ja samoin virastojen vastaukset tilintarkastustuomioistuimelle osoittavat, että vastuuvapaus tulisi myöntää näiden virastojen kullekin johtajalle kaikkien virastojen kohdalla, paitsi EFSAn kohdalla, mutta silloinkin täytyy, tai täytyy todeta, että, ja toivon, että teillä nämä on, mutta katsotaan sitten vielä tarkemmin, 10 ja 11 täytyy ottaa, vuonna 10 ja 11 täytyy ottaa huomioon talousarvion vuosittainen tilanne vuodelle 2010 on siirtynyt aika paljon määrärahoja Tämän on tilintarkastustuomioistuinkin huomioinut ja eri virastoilla on ollut eri selityksiä siihen, miksi rahoja on jäänyt käyttämättä. Ympäristöviraston selitys oli se, että vuonna 2009 uusi ohjelma käynnistyi ja kaikkia määrärahoja ei saatu sidottua. Vuonna 2009 kausihan uudelle strategiaohjelmalle on 2009-2013. Sitten ekan suhteen tilanne oli se, että hank liikkeet, jotka valmistelevat ensimmäisen rekisteröintikierroksen äh, päättymistä. Oli kyllä kaikki käynnistetty, mutta äh, rekisteröintiä ei ollut saatu vielä päätökseen, vaan vasta vuoden 2010 lopussa. Sitten tautienehkäisy- ja valvonnan eurooppalainen virasto, äh, rakennukset, hallinto ja muu oli aika huonolla tolalla ja äh, pääluokasta kolme vain 63 prosenttia oli käytetty rakennusten suhteen, eli äh, kakkospääluokan suhteen tiedämme, että ECDC ei halua äh, remontoida eikä peruskorjata rakennusta, jossa se nyt toimii, vaan haluaa muuttaa toiseen uuteen rakennukseen ja lisäksi vuokra ehdot ovat huonot. Vuokra on suhteettoman korkea. Johtaja on todennut, että asia on nyt saatava päätökseen. Uusi rakennus tulisi löytää. Se, tästä syystä varoja ei ole käytetty peruskorjauksiin tai muihin parannuksiin. Sitten EMEA Lontoossa 38 prosenttia pääluokasta kaksi on jäänyt käyttämättä ja siirretty seuraavaan vuoteen. No, tämä johtuu esimerkiksi siitä, että monivuotiset ohjelmat, jotka liittyivät esimerkiksi laitteistojen toimituksiin, olivat päättyneet, mutta kaikkia toimituksia ei vielä vuoden 2009 loppuun mennessä oltu saatu, eli myöskään niitä ei saatu voitu maksaa toimitukseen ei ollut saatu. Ja siksi nämä maksut oli siirretty vuoteen 2010. No niin, pitkät selitykset tässä. Mutta lyhyestä virsikaunissa voin todeta, että virastot ovat tehneet työnsä hyvin, suoriutuneet tehtävistään kaiken kaikkiaan hyvin ja täytyy sanoa, että ympäristövirasto on kyllä luokan priimus ehkäpä siksikin, että se aina toimittaa meille laadukasta tietoa. Ja ehkäpä kaikille tulisi vielä korostaa viestinnän parantamista niin viestintä toimielinten suuntaan kuin suurelle yleisöllekin. Virastot ovat osa eurooppalaista hallintoa ja ne osat, jotka ovat Brysselin, Strasburgin ja Luxemburgin ulkopuolella, ovat hyvin tärkeitä viestinnälle. Ne ovat ikään kuin Euroopan unionin viestinviejiä kukin omassa toimipaikassaan ja ehkäpä tämä tulisi niille vielä tehdä entistä selvemmäksi niin, että ne jäsenvaltioissa saisivat profiiliaan korotettua. Todella EFSA voi kehua, näin teki tilintarkastustuomioistuinkin, totesi, että erinomainen tulos ja EFSA tekee nyt sitten erillisen budjetoinnin tutkimuksen edistämiselle ja tuille, jotka se saa näin Euroopan talousarviosta. Yksi, yksi pieni, pieni asia vielä, puheenjohtaja. Tiedän, että talousarvion valvontavaliokunnassa vähintään kaksi eh, virastoa kattoa, joista toinen on yksi näistä viidestä, joista me olemme vastuussa. Äh, ne on otettu syrjään, koska vaikutti siltä, että epäsäännönmukaisuuksia on liikaa ja talousarvion valvontavaliokunnan mielestä EMEAlla on tällä epäselvyyksiä ja tämä, nämä tiedot valiokunta on saanut komission sisäisestä tilintarkastuksesta, mutta meillä, minullakaan, joka olen tässä lausunnon valmistelija, ei näitä tietoja ole. Eli öö, tiedättehän on olemassa se pimeä huone, johon jotkut pääsevät ja voivat käydä lukemassa näitä salaisia tietoja. Mutta tilanne on nyt sellainen, että me olemme talousarvion valvontavaliokunnan esittelijän armoilla sen armoilla, että hän näistä komission sisäisistä tilintarkastuskertomuksista meille antaa oikeat tiedot. Eli ää, ähm, tällä, tällä hetkellä ainakin EMEAn suhteen ja myös toisen äh, viraston suhteen ollaan mahdollisesti jättämässä vastuuvapaus myöntämättä, mutta meidän kyllä tarvitsisi saada näistä tietoa. Yksi juttu unohtui muuten. Ihmisillähän on omat keppihevosensa. Katsoin tässä Karl-Heinz Florencia. Ja mitä tulee kansalaisjärjestöihin, niiden rahoitukseen vuodelta 2009, niin DG Envin nettisivuilta rahoitusotsikon alta voi nämä nähdä. Siis paitsi rahat, jotka kansalaisjärjestöt ovat saaneet, myös mitä ne ovat näillä rahoilla tehneet. Siinä se. No niin, tämähän oli Karl-Heinz Florentsille hyvin äh, tärkeä lisätieto. Panit sen nyt varmasti merkille. Kiitos Jutta Haug. 11. helmikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle ja maaliskuussa meidän täytyy sitten valiokunnassa äänestää näistä. Mutta täällä on Ulmerilta puheenvuoropyyntö. dank. Puheenjohtaja, kiitos kovasti. Minäkin voin sanoa, että virastojen vastuuvapaudessa siinä voidaan se hyväksyä ja myöskin komission osalta. On varmasti niin, että että virastot elävät osittain omassa mikrokosmoksessaan Brysselin ulkopuolella ja sen vuoksi niitä on vaikea valvoa monilla alueilla. Olisi varmaan kovin tärkeää, että nämä sisäilmatarkastuksen raportit saataisiin myös luettavaksi. Pitäisi sitä oikeastaan edistetään selvänä, kun mietitään, että miten avoimesti toimimme parlamenttina, niin komissiolta voimme odottaa samaa. 104 uutta virastoa. ECDlle se on kuitenkin ymmärrettävää. Viisi miljoonaa jäi budjetista siitä nyt Emassa huomasin laskuvirheen, jossa puitesopimuksessa IT-sopimuksista siitä puuttuu dokumentaatiota. Kyse on 30 miljoonasta eurosta. Komission henkilöstösuunnitelmassa kolme täytyy sanoa, että nämä toteuttamisasteet ovat hyvin tyydyttävät. Tämän haluaisin positiivisella mielellä panna merkille. you. Kiitoksia. Haluaisiko joku muu tässä vaiheessa ottaa kantaa vastuuvapauksiin? Ei, joten niin kuin totesin, 11. helmikuuta kello 12 määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja tuohon mennessä siis Jutta Haukille tarkistukset. Kiitokset Jutta työstä, jota aina valiokunnallemme teet tällä alalla. Olemme tästä hyvin kiitollisia, koska jonkun on näihinkin lukuihin paneuduttava. Ja sieltä kaiken näköistä hyvää ja myös huonoa löydettävä. Eli nämä olivat esityslistan kohdat 4-9 ja nyt tulemmekin esityslistan kohtaan 10. Kankunissa Meksikossa järjestetyn ilmastonmuutoskokoukseen osallistuneen EPn valtuuskunnan selonteko. Tämä asiakirjahan on teille toimitettu, sen olette varmasti kaikki lukeneet. Strasburgissa Kankunin jälkeen kävimme keskustelun. Haluaisin öö, Amana Tiidistä ja Kukua, eli sihteeristön edustajia, e, kiittää erinomaisesta valmistelutyöstä YK ilmasto- muutoskokouksen järjestelyt toimivat niin Kankunissa kuin Kööpenhaminassakin erinomaisesti. Meillä oli hyvin paljon tehtävää, monia tapaamisia Japanin, Meksikon, Etelä-Afrikan, Brasilian parlamenttien edustajien kanssa, UNEPin, UNDPn, eli YK-järjestöjen samoin Maailmanpankin edustajien kanssa tapaamisia ja kansalaisjärjestöjen Komission briefaukset ja neuvoston samoin olivat nekin mielestäni ihan hyviä. Lopuksi oli hiukan aikatauluongelmia. Se on hyväksyttävä, kun näitä loppuneuvotteluja käydään, että puheenjohtajisto ei ehdi meitä välttämättä juuri tuolloin tapaamaan, mutta kaikki meni hyvin ja sanon tämän siksikin, että valiokuntien puheenjohtajakokouksessa joidenkin valiokuntien edustajat ähm, valittivat parlamentin kohtelua kansainvälisissä konferensseissa. Esimerkiksi Kankunin kohdalla en kyllä tätä kritiikkiä jaa. Tulokset ovat tiedossa ja nyt onkin kyse jatkotoimista kun mennään kohti COP17 joulukuussa. Tänään iltapäivällä hän, kun puhutaan Eichhautin mietinnöstä, 20 vai 30 prosenttia asiaan palataan. Ja kyllä ne isot palat ovat vielä purtavana edessäpäin. Kioto ykkösen jälkeinen kausi ja kaikki siihen liittyvä. Ja tietenkin vielä kunnianhimoisemmat ilmastokaasuleikkauspyrkimykset. Mehän tiedämme, että tämän hetken tilanne ei riitä. Lämpeneminen on edelleen 3-3,5 asteen luokkaa. Kankunissa maailman yhteisö sopi ja siitä, että hyväksytään vain kahden prosentin lämpeneminen. Meitä oli 26, 15 virallisessa valtuuskunnassa ja tiukkojen neuvottelujen jälkeen vielä joitain muitakin kollegoja, jotka pääsivät mukaan. Kööpenhaminassa meitä oli 72, eli Kankunissa huomattavasti vähemmän. Mielestäni ongelmaa ei ollut kummassakaan. Kaikki tapaamisemme sujuivat erinomaisesti ja katsotaan sitten, kun valmistellaan seuraavaa kopia, että miten toimitaan. Dan Jørgensen. Tak, formand. Jeg vil også godt sige øh, en, en, en stor tak til de dygtige medarbejdere fra sekretariatet. Minäkin haluaisin kiittää sihteeristön työntekijöitä, jotka olivat Cancunissa, ja ohjelma oli myöskin hyvin erinomainen. Uskon, että on löydetty hyvä tasapaino. Toisaalta ollaan hyödynnetty mahdollisuutta, että voisin tavata hyvin mielenkiintoisia toimijoita, jotka ovat siellä kaikki kokoontuneita. Sehän on ihan ainutlaatuinen tilaisuus kansalaisjärjestöt, YK-järjestöt ja poliitikot, heitä tavata, se on siis yksi asia. Meillä oli oikein hyviä tapaamisia. Toinen asia on se, että kun me olemme parlamentti, niin pystymme vaikuttamaan asioihin. Tapaisimme myös kansallisten parlamenttien delegaatioita. Ilmastopaketissahan meillä on hyvin yksityiskohtaista lainsäädäntöä laadittu. Siitä meitä voidaan kehua ja esimerkillistä yhteistyötä on tehty lainsäädännössä myös muiden valtioiden kanssa. Olemme pystyneet kertomaan muille esimerkiksi ETS-järjestelmästämme, mutta olemme tietysti oppineet myös muilta. Ja neuvosto ja komissiota tässä täytyy myös kehua näistä briefauksista ja tiedoista, joita siellä saimme. Ja minähän olen monissa kokouksissa ollut ja koskaan ei ole toiminut niin hyvin kuin tällä kertaa. Komissiosen Hedegaard antoi meille todella hyviä tietoja, perusteellisia tietoja. Ja se oli todella positiivinen asia. Yhteen asiaan täytyy vielä panostaa. En pidä riittävänä sitä, että Euroopan parlamentin delegaation puheenjohtaja – ei osallistu EUn koordinaatio kokouksiin. No, tarkkailijastatus meillä on kylläkin, mutta tämä tarkkailija-aseman, se pitäisi tarkoittaa myös sitä, että ainakin delegaation puheenjohtaja, ei tietysti koko delegaatio tietenkään, mutta että delegaation puheenjohtaja olisi siellä mukana, kun keskustellaan esimerkiksi neuvottelustrategioista. Ja uskon, että monet ovat samaa mieltä kuin minä, että tämän puitesopimuksen osa oli tämä. Ja se oli myös se peruste, minkä vuoksi tuimme Barrosoa. Sanottiin, että hyvä, meidän täytyy hyväksyä kansainvälinen sopimus, mutta se tarkoittaa sitä, että me olemme myös osa sitä neuvotteluprosessia siitä. Ja näen, en näe, että mikä ongelma siinä komissiolle on siinä olisi, että parlamentti olisi edustettuna, kun se siellä joka tapauksessa on paikalla tarkkailijana. Mitä sitten tulee tulevan suunnitteluun Etelä-Afrikan osalta? Olen sitä mieltä, että ei pitäisi puhua pelkästään sisällöstä. Siitä on puhuttu jo pitkään. Tiedämme hyvin, mitä parlamentti itse asiassa haluaa. Uskon, että nyt pitäisi keskittyä enemmän sisäisiin asioihin, mikä on parlamentin kanta ja asema muihin toimilimiin nähden. Ja se, että komissio ja komission jäsen Hildegard niin usein olivat täällä meillä vieraana, niin sitä myötä voidaan toivoa, että myös tässä kohdassa avata voimia. Kiitoksia sitten Florence. Kiitos. Ei nyt ehkä niin paljon näistä sisäisi, sisältökysymyksistä. Niistähän puhuttiin jo Strasburgissakin, mutta liittyen siihen, mitä puheenjohtaja sanoi tähän äh, sihteeristön työhön liittyen, se oli kyllä erinomaista työtä. Ja haluaisin kyllä kuulla, että miten tämän olisi voinut paremmin järjestää. Meillä oli myös erittäin mukava ilmapiiri jäsenten välillä ja kaikki pyrkivät samaan tulokseen. Ja puheenjohtaja, jos sihteeristön edustajien kanssa saatte yhtään erinomaisen lopputuloksen ensi kerrallakin aikaan, niin, niin olen kyllä hyvin vaikuttunut. No niin, kehuja kuulee aina mielellään ja nämä kehut kuuluvat sihteeristön edustajillemme, jotka tekivät erinomaista työtä. Sitten eh, Kritona Siinis. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli todella menestyksekäs valtuuskunta. Ja kokous oli myös menestyksekäs, jos sitä verrataan siihen, mitä pelkäsimme ja odotimme. Yksi asia olisi hyvä ottaa esille valtuuskunnista. Seuraavalla kerralla pitäisi toimia siten, että valtuuskunnat voisivat olla mukana äh, neuvottelujen loppuun saakka niin Nagoyassa ja Cancunissa neuvotteluiltana. Ähm, oli vain äh, vain harvoja läsnä, jotka pystyvät olemaan loppuun saakka niin, että virallisen valtuuskunnan pitäisi olla paikalla neuvottelutun jälkeisen päivän saakka. Uskon, että tämä on hyvin tärkeää, että työ saadaan tehdyksi kunnolla. Ja haluaisin mainita asian, josta ei ole laajalti keskusteltu valtuuskuntien osalta. osaa tai keskusteltiin hyvin vaikeista kysymyksistä ja Boliviahan sanoi ei lopulliselle tekstille ja sitten päätös tehtiin ilman Boliviaa, niin että päätös tehtiin äh, hyvin sankarillisesti tavallaan, että kaikki tukivat sitä, mutta kuitenkin tässä rikottiin äh, niitä sääntöjä, että että päätös tehtäisiin sillä tavalla, että kukaan ei vastusta sitä. Tämähän on ollut tähän mennessä sääntönä, vai tätä nyt rikottiin Kankunissa, niin että meidän täytyy pitää mielessä, että tämä saattaa johtaa tulevaisuudessa ongelmiin, mutta olen samaa mieltä siitä, että ilmastoneuvotteluissa, jos tulos olisi ollut toinen, niin tulevaisuus näyttäisi varmasti kovin synkältä. Kiitos. I would say the... Kiitos, Kriton. Täytyy sanoa, että puheenjohtaja valtio Meksiko tulkitsi näitä sääntöjä, eikä mielestäni niitä rikkonut. Minun käsitykseni mukaan oli täysin hyväksyttävää tehdä tämä Kankunin sopimus. Ja Meksiko puheenjohtajavaltiona näin tulkitsi tätä asiaa ja minusta se oli erinomainen tapa toimia se saattaa myös johtaa konsensuksen aikaansaamiseen tulevaisuudessa YK piirissä ja siihen, että pyritään konsensukseen. Maritta Ulskog. Tack så mycket. Ehm, Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä on todettu. Tämä oli kokous, joka sai aikaan jotain uutta. Ja ensinhän näytti siltä, että katastrofia kohti ollaan menossa. Mutta katastrofia ei syntynyt ja voitimme aikaa. Kuitenkin meidän täytyisi olla tietoisia siitä, että samalla edessämme on kyllä valtava haaste. Durbanin kokouksessa Etelä-Afrikassa. Mehän tapasimme Etelä-Afrikan valtuuskunnan ja heillä oli suuria toiveita Euroopan unionin toiminnan suhteen, mitä Euroopan unioni voisi tehdä, että he saisivat tehtävänsä hoidettua. Ja todella, nyt meillä ei ole sitovaa sopimusta ja Kioton sopimus astuu pian voimasta, joten koko tämän vuoden ajan meidän täytyy valmistautua niin, että voimme olla todellinen voima Durbanin kokouksessa niin, että saadaan todellista jatkoa. Me saimme kyllä tärkeän voiton, mutta oikeastaan voitimme vain aikaa. Voitimme vain aikaa, sillä Kööpenhaminan tulos saatiin nyt muodollistettua YK-päätökseksi, mutta ratkaiseva vaihe on vasta edessämme Durbanissa. Etelä-Afrikan valtuuskunnan myönteinen käsitys meistä toivoakseni saa sitten todellista tulosta. Kiitos. Danke. Dagmar Kiitoksia sitten Dagmar Rothbeeren. Kiitos puheenjohtaja. Kahteen kohtaan haluaisin sanoa. Ensinnäkin tämä toimintavälineiden puitesopimus. Minähän olin neuvotteluvaltuuskunnassa jäsenenä ja kysymys parlamentin osallistumisesta tai parlamentin edustajasta kansainvälisissä konferensseissa oli varmaankin pahin kiistakapulla. Mielipiteet olivat hyvin kaukana toisistaan. Täytyy sanoa suoraan, että tarve sille, että parlamentin edustaja olisi kaikissa kokouksissa mukana. Tässä talossa sitä ei nähdä koko talossa niin kuin minä sen näen kokonaisuudessaan. Mutta tuollakin tehtiin aina se erottelu, että minkälaisesta konferenssista on kyse. Ja jos halutaan neuvotella niitä, erotella niitä neuvottelijoita komissiojohtajia, joita me haluamme myös kritisoida – ja sen vuoksi parlamentikkojen osallistumista siellä ei ole aktiivisena osallistujana, niin olen painottanut sitä, että kyse, aina, että kyse on tarkkailijastatuksesta, että voidaan neuvotteluja myös pystyä arvioimaan. Mutta on sellaisia muotoiluja tässä lopputekstissä, jotka jättävät liikkumavaraa komissiolle harkita asiaa. Siitä täytyy kyllä myös sanoa, että pääosasto, joten on kuitenkin eroa siinä, mikä on valmius tämä tehdä. Kansainvälisessä neuvottelussa tämä, kansainvälinen kaupantelussa tämä nähdään eri tavalla kuin ympäristön alalla. Mutta niissäkin pääosastoissa, jotka ovat ihan valmiita ottamaan parlamentin edustajia pelkästään vain puheenjohtaja, ehkä kaksi kolme valtuuskunnan osallistujaa ottamaan osaa, niin neuvoston vastustus oli ihan selvää. Alussa oltiin aika optimistisia, että saataisiin lisämyönnytyksiä, niin oli kuitenkin aika selvää, että neuvoston edustaja piti kiinni omasta kannastaan ja teki selväksi, että ei tulisi parlamentin edustajaa. Se on edelleen vaikea kohta. Jos katsotaan tätä sopimusta tarkemmin, niin juuri tämä osa se on ehkä varmaan heikoin osa sitä. Lyhyt huomio vielä sisällöstä. Joudun aina toteamaan, että kansainvälisessä konferenssissa, johon en osallistu, ihan tähän monen vuoden ajan en ole niin tehnyt, niin tulokset, joita kuulla joiltakin osallistujilta ja näin tiedotusvälineistä, niin minusta näyttää aivan erilaisilta kuin mitä parlamentin valtuuskunta antaa tiedoksi. Eli tämä euforia siitä, että saa olla mukana ja että on saanut ainakin jotain vähän saavuttaa, niin ehkäpä joskus asettaa varjonsa nämä realiteetit. No sitten lopuksi kerron saman, minkä puhemiehistössä varapuhemiehenä. Minusta on itsestään selvää, että ympäristövaliokunnan jäsen, joka puhuu ympäristöpolitiikan puolesta, että yrittää hiilineutraalia elämää elää. Se tarkoittaa sitä, että kun puhutaan matkoista, niin ne täytyy kompensoida asianmukaisella tavalla. Minä teen sen itsestään selvästi. Andrean Jörgensen tiedän, että muutkin tekevät. Minusta olisi kivempi, jos olisi toinen mahdollisuus kuin että puhemiehistöä pitäisi pyytää parlamenttia kompensoimaan osallistujien puolesta. Minusta olisi outoa, jos tätä haettaisiin. Puhemiestö nyt tutkii asiaa, että mitä mahdollisuuksia on saada aikaa hiilineutraalisuus matkustamisessa – jäsenille, virkamiehille ja muille, mutta täytyy sanoa, että pitkäaikaisen jäsenen ympäristövaliokunnassa, kun näin tämän hakemuksen, niin häpeisin. Toivottavasti tähän löydetään ratkaistu, olisi ollut kiva. Että niin kuin hakemus tuli niin siitä olisi todellakin keskusteltu ensin koordinaattorin keskeyttä, onko se todellakin tarpeen. Rosbach. Kiitoksia sitten Anna Rosbach. Tack mig. Alltså, jag vill... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi kiittää sihteeristöä asioiden hyvästä järjestelystä. Tiedän, että vaikka Koon ei ole täällä tänään, mutta hyvin olemme kuitenkin saaneet asioista tietoa. Ja todella, mutta meillä on asiakirja, ja olisin toivonut, että asiakirja olisi ollut vähän käytännön läheisempi ja selkeämpi. Nagoyassa äh, COP10 kokouksessa me jätimme pois biodiversiteetin mainitsemisen, ja se on vähän vahinko. Tämä on hyvin tärkeää, kun puhutaan ympäristöstä, hiilidioksidista ja biodiversiteetistä. Mielestäni biodiversiteetti pitäisi mainita selkeämmin ja myöskin alkuperäiskansojen tarpeet. Ja on totta, että tavallaan haluamme suojella ympäristöä käyttämällä kaikkia mahdollisia keinoja, onpa kysymys sitten metsistä tai muista, mutta meillä on myöskin elintarvikkeiden huoltoongelma miljardeille ihmisille ja väestö kasvaa jatkuvasti. Ja mietinpä vain, kuinka pystymme ruokkimaan kaikki nämä ihmiset. Kiitos. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä. Sitten päätän tämän keskustelun. Keskusteluhan periaatteessa jatkuu seuraavassa esityslistan kohdassa sisällön perusteella. Sitten KT. Kiitoksia. Niin, meillähän oli täällä oli jo toinen COP-kokous ja löysimme jäseninä eh, vierailijatiloista tilaa. Meillähän on toimielinten välinen sopimus. Ehkäpä pitäisi ympäristövaliokunnan vielä pyytää, että seuraavissa kokouksissa tehdään täysin selväksi se, että yksi tai useampi jäsen tulee saada neuvotteluihin suoraan mukaan, sillä kun kyse on lainsäädäntötyöstä, niin parlamentin äh, voi olla aika vaikea ymmärtää, äh, miksi joku asia tehdään niin kuin tehdään. Äh, meidän tulee vaatia, että parlamentti istuu eturivissä, kun näitä neuvotteluja käydään, ja että se saa tiedot kaikesta. Muutenhan meidän on turha matkustaa näihin neuvotteluihin. Luonnollisesti on järkevää ja hyvää laajentaa näkemystään ja hyvin paljon näistä matkoista kyllä saa. Siksi vetoan sen puolesta, että näitä matkoja järjestetään tulevaisuudessakin. Mutta meidän on nyt todella painostettava sen suhteen ehkäpä mietinnön pohjalta tai muuten vaatia, että meitä kohdat, kohd, kohdellaan niin kuin parlamenttia tulee kohdella. Parlamentin on muiden toimielinten rinnalla istuttava eturivissä, niin kuin Lissabonkin on mukanaan tuonut. Se, mitä kollega Roth Berendt piti itsestään selvänä ympäristöpolitiikolle olla hyvä esimerkki kaikille muillekin me sovimme veroista, määräämme veroja kansalaisille ja kyllä meidän täytyisi esittää hyvää esimerkkiä ja kukin miettiä tykönämme, että miten tämän teemme. Kyllä, parlamentin osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin on jatkuva aihe. Valiokunnan, valiokuntien puheenjohtajakokouksessa tämä on jatkuvasti esityslistalla ja tätä varten tarvitaan kyllä kunnon sopimus niin, että asia saadaan ratkaistua kokonaisvaltaisesti. Ja tämä tapahtuu vain saamalla aikaan kunnollinen sopimus. Nythän se aina käsitellään kerta kerralta uudelleen. Sitten vielä Richard Seba. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Dagmar Roberenttia hänen aloitteestaan erityisesti parlamentin jäsenten ja parlamentin roolista kansainvälisissä konferensseissa. Itse olen juristi ja tunnen säännöt. Siitä huolimatta uskon, että täytyisi katsoa dynaamisesti tätä asiaa, eikä lähteä toimivaltajoista ahtaasti, vaan parlamentin jäseninä meillä on mielipiteenmuodostuksessa erityisrooli ja meidän tarkkaavaisemme joka jos me, joskus meillä on, joskus ei, niin se on minimivaatimus, joka poliitikkoina meillä pitäisi olla. Eli minun puoleltani tästä täysi tuki. Ja on tietysti tyypillistä se, että komissio on tässä positiivisella kannalla ja jäsenvaltiot jarruttavat. Tässä meidän täytyy kuitenkin osallistua asiaan aktiivisesti. Euforia realiteetti sitten siinä täytyy sanoa, että kun katsoo näitä raportteja ja mediaa, niin se on tietysti tyypillistä, mutta siitä huolimatta kun meillä on vastuunalaisia ympäristöpolitiikoita, niin meillä olisi tärkeää, että, että ollaan lain pohjalla, koska nämä kaikki hyvää tarkoittavat mielipiteet, kun ollaan lähellä sopimusta, niin sitten oikeudelliset faktat kuitenkin ovat tärkeimmät lopussa ja nämä realiteetit täytyy myöskin ottaa huomioon tulevaisuudessa, koska alkaa sisältödebatti ja sitten osoittautuu hyvin selväksi se, että missä meidän velvollisuutemme rajat ovat, missä, mm, miten paljon haluamme mennä sen taakse, mikä on tahtomme ja juuri realiteetin taju on ympäristöpolitiikolle tärkeää, koska jos mennään sitoumukseen, niin on, täytyy tietää, että kannattaako siihen mennä ja voidaanko niistä pitää kiinni niistä sitoumuksista ja tässä täytyy olla varovainen. Korotin näkökulma siitä, miten suhtaudumme tähän asiaan, niin mm, tässä pitäisi olla pidettävänä moraalisoivien lausuntojen kanssa. Minä olen sen puolesta, että saadaan aika yhteiset säännöt, koska Itävallassa nämä moraalisevat kollegat iskevät meitä usein, ei sosialistien puolelta Dagmar. Jos kollegat pitävät säännöistä kiinni, niin eivät ne tai eivät ne ole sen huonompia, jotka pitävät säännöstä kiinni kuin jotka menevät näiden tavoitteiden yläpuolelle. Yhtenäiset oikeuspuitteet olivat kuitenkin kaikille osallistujille tässä hyvin tärkeät. Näin tämä keskustelu päättyy. Ehkäpä pari huomiota vielä tähän. Ensinnäkin Kriton Arsenis on oikeassa. On kyllä huono asia, jos parlamentin valtuuskunta lähtee siinä vaiheessa, kun kaikkein jännittävimmät hetket ja lopputulos ovat tulossa. Useinhan perjantai-iltapäivällä virallisen ohjelman mukaan ohjelma päättyy ja YK on niin Kankunissa kuin muuallakin. Usein viimeisiä neuvotteluita on käyty vielä sitten yöllä, perjantai- ja lauantai-välisenä yönä. Ja ehkäpä parlamentin täytyy miettiä tykönään, että mm, tällaiset valtuuskunnat lähetetään poliittisin perustein eikä minkään byrokratian määräysten pohjalta. Dan Jörgensen on aivan oikeassa. Mm, parlamentilla on tärkeä rooli ilmastonsuojelussa, koska Euroopan unioni kuuluu niihin harvoihin tahoihin maailmalla, joilla on tähän liittyvää lainsäädäntöä. Ja keskusteluissa muiden parlamenttien edustajien kanssa, eh, Meksiko ja Brasilia, saatoimme nähdä, eh, miten suurta kiinnostusta EUn ilmastonsuojelupakettiin eh, kohdistuu ja myös parlamentin kankun päätöslauselmaan. Kyllä marraskuista mutta päätöstämme YK Kankunin kokouksesta katsottiin hyvin tarkkaan kaikkialla maailmassa. Tämä oli lyhyt keskustelu Kankunin joulukuun kokoukseen liittyen. Ja nyt katsotaan tulevaisuuteen, mitä EU tekee tai jättää tekemättä. Eli päästiin esityslistan kohtaan 11. Vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskinarviointi. Tämähän oli komission tiedonanto, johon me yhdessä ITRE-valiokunnan kanssa teemme mietinnön. Bas Eichhout on esittelijämme. Hän on nyt tullut ajoissa paikalle ja saakin näin puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tämä ei ole ensimmäinen keskustelu, jonka käymme tästä aiheesta. Euroopan pitäisi pyrkiä yksipuolisesti äh, alle 20 prosenttiin. Ja parlamenttina meidän olisi hyvä nyt tehdä äh, oma aloiteen mietintö siitä, josko pyritään 30 prosentin vähentämiseen kyllä vai ei. Ja me tietysti olemme tässä vastuuvaliokuntana tässä asiassa äh, ITREn rinnalla, mutta meillä on tietysti myöskin hyvin yhteistä, yhteistyötä siis ITREn kanssa monissa asioissa, koska vastuu ITREllä on teollisuus- ja energiapolitiikasta, niin tämä tarkoittaa sitä, että että yhdessä varmasti pyrimme laatimaan hyvän lausunnon rouva Joodanin kanssa. Hän tulee siis Itrestä ja on hyvin tärkeää taata, että kaksi valiokuntaa tekevät tiivistä yhteistyötä, että saadaan tämä yhteinen mietintö pakettiin, koska tämä on koko parlamentin etujen mukaista, että saadaan vahva kanta tähän asiaan lopultakin. Ajoitus on hyvin tärkeää, jotta haluamme vahvan kannan, niin meidän täytyy myöskin pysyä aikataulussa. Ja minä haluaisin, että tämä mietintö saataisiin hyväksytyksi kesäkuussa juuri ennen kesäkuun neuvoston kokousta. Olisi hyvin tärkeää taata se, että parlamentti saa kantansa kokoon ennen kesäkuun neuvoston kokousta ja parlamentin pitäisi siis oma näkemyksensä esitellä vuosi sen jälkeen, yli vuosi sen jälkeen, kun komission tiedonanto 2010 toukokuussa julkaistiin, niin että vuosi olisi hyvä aikaväli Ajoitus on tärkeää myöskin sen takia, kun ajatellaan, että käydään keskustelua rahoitusnäkymistä. On joitakin aspekteja, joita tarkastelemme, esimerkiksi 3 prosentin vähentäminen, kuinka se vaikuttaa eri jäsenvaltioiden eri tavalla. Ja tämä tietysti vaikuttaa myöskin rahoitusnäkymäkeskusteluun. Tiedämme, että komissio aikoo tehdä lainsäädäntöehdotuksensa kesäkuussa, ja näin ollen olisi hyvin tärkeää pyrkiä vaikuttamaan parlamentaarisesti myöskin tähän keskusteluun hyvään aikaan, niin että sen takia kesäkuun No, mennään sitten sisältöön. Teillä on työasiakirja, edessänne olen sitä laatinut ja tämä on siis työasiakirja ja olen ottanut siihen mukaan kaikki argumentit. Toisin sanoen tämä ei ole mikään oma-aloitevietintö vielä, vaan vasta työn pohjaksi laadittu asiakirja, johon on koottu paljon tutkimuksia, argumentteja yhteen, jotta meillä olisi hiukan pohjaa keskustelulle. Ja se on siis siellä teillä pöydällänne. Ja äh, tämä äh, todella ei ole mikään virallinen parlamentin asiakirja. Tässä työasiakirjassa olen noudatellut komission tiedonannon rakennetta kaikki äh, kohdat työasiakirjassa ovat siis myöskin esillä komission tiedonannossa. Ja tämä työasiakirja antaa selkeän näkemyksen siitä, kuinka minä haluaisin rakentaa tuon oma mietinnön lopulta niin, että lähdetään ilmastotieteestä, lähtee näihin eri tavoitteisiin, ETS-vaikuttavuuteen, kustannustehokkuuteen, kuinka päästään alle 30 prosenttiin kilpailukykyyn, hiilivuotoon ja sitten siellä on myöskin LULUK, LULUK kohta. ITRE taas sitten ottaa esille joitakin omia kysymyksiään, uusiutuvat energiavarat, teollisuuspolitiikka, ja he myöskin pyrkivät vaikuttamaan koko rakenteeseen lopullisessa mietinnössä niin, että jälleen kerran se, mikä tulee nyt sitten olemaan lopullisen mietinnön rakenne, niin se liittyy siihen yhteistyöhön, jota teemme Itren esittelijän Rova Jordanin kanssa. Mietintö siis pohjaa tälle työasiakirjalle ja näille argumenteille ja pyrin siis nämä poliittiset näkökulmat ottamaan siihen mukaan ja tietysti myöskin haluan ottaa huomioon ne argumentit, joita tästä ensimmäisestä keskustelusta jää käteen. Haluan nyt korostaa niitä väitteitä, joita siis lopulliseen mietintöön tulisi. Aion esitellä parlamentin kannan, kuten se jo Kankunin päätöslauselmassamme on mainittu, siis että meidän pitäisi pyrkiä yksipuolisesti 30 prosentin alentamiseen. Tästä parlamentissa olemme jo tästä sopineet Kankunin päätöslauselmassa niin, että on siis hyvin tärkeää, että lähdemme tästä lähtöolettamuksesta myöskin tässä mietinnössä liikkeelle. Sitten sellaiset väittämät, jotka ovat hyvin olennaisia. Miksi on siis hyvin tärkeää pyrkiä vähentämään päästöjä 30 prosenttia. No ensinnäkin sen takia, jos ajatellaan pitkän aikavälin jaksoa vuoteen 2050, Euroopassahan on päätetty, että vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti, jos ajatellaan sitten vuoteen 2050 mennessä, niin on hyvin loogista, että vain pyritään todella 30 prosentin vähentämiseen 2020. Ja tietysti jos ajatellaan tiedettä, jos haluamme päästä kahden asteen tavoitteeseen, on hyvin selkeää, että kehittyneen maailman äh, äh tiede otetaan huomioon ja meidän pitäisi todella äh, pyrkiä Euroopassa äh, mahdollisimman pitkälle noudattamaan näitä tavoitteita. Mitä tulee kansainvälisiin kantoihin, uskon, että paljon on muuttunut vuodesta 2008, jolloin Eurooppa sopi siitä, että sen kanta olisi, että siirrytään 20 äh, vähentämisestä, 20 vähentämisestä aina 30 äh, prosentin vähentämiseen, jos saadaan sopimusaikaisesti. kunnissa no, tätä keskusteltiin ja osana sitä päätöstä mm, suuret taloudet ovat nyt antaneet lupauksensa olla mukana YK-prosessissa, kuten olemme odottaneet. Eri tasojen keskustelut ovat tietysti olleet hyvin eritasoisia myöskin kunnianhimoiltaan, mutta tavoite on nyt kuitenkin olemassa ja vuodesta 2008 lähtien tätä keskustelua on siis käyty. Mielestäni on hyvin tärkeää katsoa pidemmälle kuin vain Kankuniin ja Durbaniin, jos ajatellaan mitä Kiina on suunnitellut maaliskuussa he antavat viisivuotisen taloussuunnitelmansa julki. Siellä toimitaan vielä viiden vuoden suunnittelujaksoissa. No, joo, jotkut vielä puoltavat tätä mallia, mutta ainakin on mielenkiintoista nähdä, että mitä he sitten viiden vuoden ajajaksolle kaavailevat. Jos ajatellaan näitä luonnoksia, niin on hyvin selkeää, että he todella ottavat vihreän kehityksen etusijalle. He näkevät, mitä merkitystä sillä on taloudellisesti omalla alueellaan liikkua tähän suuntaan. Se on tärkeää heidän taloudelleen että tämä on hyvin tärkeää ottaa huomioon, kun käymme täällä Euroopassa keskustelua. Kiina siis etenee. Tämä siis kansainvälisestä näyttämöstä. Sitten energiaturvallisuus. turvallisuus energiahuolto, jos ajatellaan öljyn jälleen nousevia hintoja, niin voidaan todeta, että tässä vaiheessa Eurooppa viime kuukauden aikana on maksanut 70 miljardia euroa enemmän öljyn tuonnista, koska öljyn hinta nousee 70 miljardia euroa. Tässä mielessä siis meidän pitäisi pyrkiä pääsemään enemmän, entistä enemmän eroon fossiilisista polttoaineista ja Tämä tietysti tarkoittaisi myöskin sitä, että voisimme säästää. Sitten ETS-päästökauppa, tämä, sen vaikuttavuus, siitä on keskusteltava huomattavasti. On hyvin tärkeää muistaa, että vuodesta 2008 paljon on muuttunut. Esimerkiksi nykyisen ETSn kakkosvaiheen lopussa meillä on 500-800 miljoonan tonnin ylijäämä ja komissio on osoittanut, että että 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtyminen johtaa ainakin puoleen näistä ylijäämistä, niin että ETSn vaikuttavuuden osalta myöskin paljon on muuttunut vuoden 2008 jälkeisestä poliittisesta keskustelusta, kuinka sitten päästään 30 prosentin vähennystavoitteeseen, on hyvin tärkeää ottaa huomioon myöskin ei-ETS-sektori, energiatehokkuus liikenteessä ja asunnoissa, ja sitten tiedonannossaan komissio on pyrkinyt vain 10 prosentin ähm, äh, energiatehokkuustavoitteisiin, äh, mutta äh, jos nostetaan tämä tähän 20 prosenttiin, niin siinä päästään paljon pidemmälle. Tietysti ETS-stä käydään poliittista keskustelua, kuinka voidaan taata se, että ETS ja ei-ETS-sektorit etenevät. Ja tässä tietysti voidaan ajatella myöskin ilmaisia päästöoikeuksia. Tämä tuo lisää tuloja jäsenvaltioille ja tuo paremman tasapainon myöskin siihen, kuinka näitä tuloja eri tavalla tasataan jäsenvaltioiden suhteen. Tämä tiettyy tietysti myöskin rahoitusnäkyminen. Tämä poliittinen keskustelu on hyvin kiinnostava meille, kuinka voimme toteuttaa tämän tasapainoisen tavalla niin, että ei-ETS ja ETS-markkinat saavat todella yhtenäiset tulot eri jäsenvaltioissa. Sitten vielä tuosta aikataulusta lopuksi hyvin selvästikin, jos tarkastellaan äh, aikataulua ja sitä, kuinka tämä mietintö saadaan pakettiin, niin ITRE-valiokuntahan tietysti tekee oman osansa tästä mietinnöstä ja sen takia en voi hyvin tarkkaan vielä sanoa, mikä tulee olemaan aikataulu tarkkaan ottaen, mutta tarkoitukseni on kuitenkin se, että voitaisiin äänestää kesäkuun täysistunnossa, jotta kerittäisiin äh, komis- neuvoston kelkkaan ja haluaisin, että asiasta järjestettäisiin 28. päivä helmikuuta, tai silloin äänestetään, järjestetään tästä asiasta kuulemistilaisuus. Haluaisin järjestää sen yhdessä Itren kanssa, mutta muutoin tuolla tavalla järjestettynä se olisi ollut mahdollista järjestää vasta huhtikuussa ja mielestäni se olisi mennyt liian pitkälle ja sen takia päätimme, että meillä on 28. päivä helmikuuta Envin kuulemistilaisuus ja sitten ITREn kuulemistilaisuus maaliskuussa. Toivon mukaan saamme myöskin tarkistukset maaliskuussa ja sitten ITREssä äänestettäisiin tammikuussa, toukokuussa alkupuolella ja me taas sitten toukokuun loppupuolella. Tämä on siis aikataulu, jota olen kaavaillut ja olen todella kiinnostunut kuulemaan erityisesti kommenttinne tähän poliittiseen puoleen, koska minun täytyy todella ne sitten pyrkiä vääntämään tähän mietintööni mukaan. Ja haluan kiittää teitä jo tästä etukäteen. Kiitos puheenjohtaja. Yeah, thank you very much, Bas. Kiitokset Bas Eichhout. Tässä näkee, miten sitoutunut olet tähän työhön ja aiot tehdä siitä todella hyvän mietinnön. Meillä on täällä koko joukko puheenvuoropyyntöjä ja niin kuin tuossa kokouksen aluksi totesin, myönnän puheaikaa kullekin kaksi minuuttia, muuten tämä aika ei millään kokouksen muihinkin asioihin riitä. Ja tosiaan Itren kanssa tässä tehdään yhteistyötä. Molemmat valiokunnat ovat vastuussa ja ITRE-jäsenetkin kutsutaan keskusteluihimme mukaan. Omalta osaltani toisin esiin kaksi asiaa. Se, että tässä mentäisiin 30 10 prosenttiin voisi olla aika vaikeaa tietyille jäsenvaltioille ja tietyille teollisuuden aloille. Ne joutuisivat todella ponnistelemaan. Mainitsitte tässä äh, tulevat rahoituskehykset. Jutta Haug on täällä. Hänellä on äh, rahoituskehyksistä, eh, tai hän johtaa valiokuntaa, joka on tästä vastuussa, ja eh, ympäri, ilmastonsuojelua ja eh, energian säästöä varten ehkä tarvittaisiin oma budjettikohta, koska jos vuoteen 2020 mennessä pyritään saamaan jotain aikaan, ja sehän on todella vaikeaa 20 prosentin kohdalla joillekin jäsenvaltioille, niin tässä kyllä äh, ehkä tarvittaisiin hieman lisää apua jäsenvaltioille niin, että ne pystyisivät tekemään enemmän kuin muuten pystyvät. No sitten on vihreä teollisuus. Ja tässä tietenkin äh, se pyrkii olemaan kunnianhimoinen ja pystyykin sitä olemaan, mutta on myös ruskeaa teollisuutta, joka todella ponnistelee maailman markkinoilla. Ja tässä on tietenkin hiilivuodon riski. Meillä on koko joukko älykkäitä välineitä, jotka hyödyttävät joitain, emmekä halua muitakaan, ajaa, muitakaan yrityksiä ajaa Euroopan unionin alueelta eihän ympäristö tai ilmasto hyödy siitä, jos teollisuus vain siirtyy sitten Saudi-Arabiaan tai muualle, joten tarvitsisimme todella välineitä vakuuttaa myös ne, jotka vielä eivät vakuuttuneita ole ja todella olemaan kunnianhimoisempia ja tekemään tämän työn. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Heistä ensimmäisenä herra Taratella EPP. Tatarella puheenjohtaja Korja. Presidente, grazie. Io innanzitutto mi... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluan äh, onnitella esittelijää yhteistyöstä ja erityisesti siitä, kuinka nopeasti tätä asiaa on nyt haluttu viedä eteenpäin. Kuulimme, että hän toivoo, että sopuun päästäisiin myöskin Itren kanssa ja voitaisiin tehdä yhteistyötä Itren kanssa, mutta tämä äh, ehkä ei ihan mene yksin tämän toivotun nopeuden kanssa. Ja itse asiassa juuri tämän tiukan aikataulun vuoksi emme ehkä sitten äh, pääse yhteiseen näkemykseen, ähm, kuten esittelijä toivoi. Meidän täytyy varmasti kaikkien tehdä yhteistyötä äh, tässä, äh, jotta todella tämä mietintö saataisiin jota tämä mietinnön taakse saataisiin suuri enemmistö, mutta kaikkien täytyy myöskin saada oma äänensä kuuluville. Ja itse asiassa tämä esittelijän alustus tänään ja tämä työasiakirja on hyvin tarkkaa tekstiä, mutta tavallaan myöskin, kuten esittelijäkin tuossa sanoi, niin siinä on mukana todella paljon, paljon tutkimuksia ja kaikenlaisia näkemyksiä ja katsantokantoja. Ja olen sitä mieltä, että ehkä olisi pitänyt jo tässä vaiheessa pyrkiä parempaan tasapainoon ja ehkä esittää jotakin kantoja tietysti niillä ajalta kuin mahdollista, mutta uskon, että olen löytänyt täältä hyvin tarkan kannan ja se on hiukan epätasapainossa. Jos palaan siihen, mitä kollega Seba sanoi, ja äh, aikani on päättynyt, ja aikani loppui. Non ha... È vero, non mi ero reso conto del termine del ja, suokaa anteeksi, olen pahoillani, en huomannut. Olen pahoillani, olemme jo myöhässä aikataulusta ja meillä on hyvin äh, tiukat määräykset täällä. Herra Jörgensen. Strict chairman. Uh, and thank you to, to Bas Kiitoksia Bas Aikautille. Täytyy sanoa, että tämä erinomainen paperi, jonka olet laatinut. Ja tämä on hyvin hyvä tapa tehdä ensin työasiakirja ja sitten muuttaa se enemmän poliittiseksi asiakirjaksi. Onnittelut tästä. Muutama sana näistä eri argumenteista. Mielestäni ensinnäkin on yksi argumentti, johon pitäisi keskittyä enemmän, niin, teetkin oikeastaan keskustelussa ja tiedonannossa. Ja se on se. 20 prosentin tavoite on melkein jo saavutettu. Itse asiassa saattaa olla vaara, että joudutaan siihen tilaisuuteen, jossa tilanteeseen, jossa koska on mahdollisuus kompensaatioon, niin 2009-2020 vuosien välillä nähdään kasvua hiilidioksidipäästöissä. Ja kun kuvittelee, että mitä se tekee meidän roolillemme maailmanlaajuisena johtajana, ainoa tapa, jolla EUlla on minkälaista vaikutusvaltaa kansainvälisellä kentällä, on tämä pehmeän vallan käyttö, että asetamme standardia, asetamme hyvää esimerkkiä. Jos Lakien säätäminen on tietysti hyvän esimerkin näyttämistä, mutta kuvitelkaa, jos yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa kun on, kaik, kun on nämä kaikki kompensaatiot, niin omissa maissamme 2009 ja siitä eteenpäin olemme kasvattaneet päästöjä. Ja tämä on todellinen vaara. Mainitsit myös Kiinan hyvän esimerkkinä. Se on mielestäni hyvin tärkeää, Tiedän, että Thomas Friedman, kolumnisti New Yorkista, New York Timesista, on sanonut, että jos Yhdysvallat olisi Kiina yksi, yhden päivän, ja ymmärrä, mihin hän pyrkii, koska se, mitä siellä tapahtuu, eri poliittinen järjestelmä tietysti, mutta siellä todellakin mennään nopeasti eteenpäin. Ja asiaa täytyy seurata ja käyttää sitä argumenttina, koska jos Yhdysvallat ei tässä liiku, tai jos me emme tee mitään, niin häviämme kilpailukyvyssä Kiinalle. Ja sitten lopuksi tukisin väitettäisiin, että täytyy tehdä tämä kesäkuussa, jotta saadaan asetettua agendaa muihin toimiin niin elimiin nähden. Kiitokset. Chris Davis seuraavaksi ja pyydän noudattamaan puheaikoja. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja todella minä näin tässä kuinka paljon esimerkiksi autojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet, kun me olemme vaatineet sääntöjen pohjalta ja lainsäädännön pohjalta tätä. Ja kun ajatellaan esimerkiksi kuluttajia, he huomaavat polttoaineen hinnan nousevan ja haluavat näin säästäväisempiä autoja. Eli kyllä myös kuluttajien käyttäytyminen voi muuttua. Bas on minun tukeni tälle mietinnölle, koska meidän koalitiohallituksemme, Kälanankin on täällä paikalla, haluaa pyrkiä tähän 30 prosenttiin niin pian kuin mahdollista. Ja kun ajatellaan tätä myönteistä tämä vaikutusta, joka tällä politiikan muutoksella olisi, niin sehän olisi todella merkittävä. Ja näistä asioista on puhuttava, ne on niistä on huolehdittava. Puitteet 30 prosentille olivat alun perin se, että olisi kansainvälinen sopimus, mutta sellaista ei ole eikä varmaankaan tulekaan suoraan sanottuna tässä tulevina vuosina, joten eurooppalaiset yritykset joutuvat kyllä hyvin vaikeaan kilpailutilanteeseen ja hiilivuodon riski se, että viedään tuotteita ja tuodaan työttömyyttä, eikä vaikuteta kuitenkaan maailmanlaajuisesti päästöihin. Ja sitten yksi asia, jos haluttaisiin varmistaa tämä 30 prosentin leikkaus EU-ssa, e, olisi hyvitysjärjestelmä, mutta onko se mahdollista? No niin, mutta monet ovat sanoneet, että ei, ei, koska hy- hyvitykset ovat huono asia, ei, se olisi vaarallista, eli ei tähänkään voi ryhtyä. Ja tällä hetkellä ei ole minkäännäköistä varmuutta hyvitysjärjestelmän tulevaisuudesta, joten otetaanpa nyt huomioon myös nämä vastustajien perustelut sitten, kun tätä työntä, työtä tehdään, ja hyvin myönteistä työtähän tämä tietenkin on. Kiitos, Chris. Herra Callanan seuraavaksi. Thank you, um... Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, onko mitään tolkkua siinä, mitä minä nyt seuraavaksi sanon, koska oikeastaan Chris Davis tässä jo sanoi viisanat suustani, mutta joka tapauksessa sanonpa pari huomiota tässä kuitenkin omasta puolesta. Kiitokset Bassille tästä jälleen kerran hyvin haastavasta mietinnöstä, niin kuin aina. Hän näkee asiat hyvin selkeällä tavalla ja tämä varmasti haastaa meidät kaikki, kun ajatellaan kaikkia niitä akateemisia keskusteluita, joita tämä 30 prosentin tavoitteen osalta liikkuu. Olen annut skeptinen sen suhteen, kuinka käytännönläheistä on liikkua 20 prosentista 30 prosenttiin, koska kustannukset komission mukaan ovat 81 miljardia euroa todennäköisesti. Se lienee itse asiassa alakanttiin, mutta tämä kuitenkin on virallinen arvio. Mitä hän varten Jogensen sanoi, että on tärkeää, että käytämme pehmeää vallankäyttöä ja olemme esimerkkinä muulle maailmalle ihan ok minulle, mutta en usko, mahtaako muu maailma seurata meidän esimerkkiämme. Bas tuossa viittaa Kiinaan. Ja on totta, että kiinalaiset ovat nyt aika rohkaisevasti pitäneet melua itsestään. He ovat nyt ottaneet käyttöön aurinkopaneeleja ja myöskin tuulivoimaa. Ehkä ne haluavat myydä sitä meille. En nyt ihan ole kuitenkaan varma tästä, koska äh, heidän 10-5 vuoden suunnitelmassa, mikä sitten onkaan, niin varmasti sitten kovasti pitää meteliä siitä, mutta jos pitäisi lähteä tekemään jotakin todella, äh, ainakaan ilmastonmuutoskeskustelussa kiinalaisilta ei tullut mitään sitoumusta lähteä allekirjoittamaan, eikä myöskään Yhdysvalloilta itse asiassa, mutta kiinalaiset äh, hyvin usein ovat tässä osassa ja on hyvin tärkeää siis miettiä sitä, mihin he todella tekevät sen sijaan, mitä he sanovat. Kyllä, toivoisin, että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 voitaisiin lähteä vähentämään, mutta tietysti täytyy miettiä seuraamuksia teollisuudelle esimerkiksi. Ja nyt jo monissa maissa on ongelmia päästä nykyisiin tavoitteisiin ja yrityksille tilanne muuttuu todella vaikeaksi. Saattaa olla, että ajamme ulos EU-sta ja sen takia niiden hiilijalanjälki suurenee entistä enemmän. Meidän täytyy miettiä alumiini, hiili, lannoiteteollisuutta ja myöskin pk-yrityksiä, koska ne joutuvat aina tässä maksumiehiksi. Olen pahoillani, että vaan hyvin mielenkiintoinen keskustelu, mutta puheenjohtaja nyt todella pistää minulle jauhot suuhun. Olen todella pahoillani, että joudun olemaan näin tiukka puheaikojen suhteen. Sabin Wills seuraavaksi. Ja, vielen dank an... Kiitän Bas Aikhauttia. Hänen perustelunsa ovat mielestäni todella kiinnostavat ja hänen tekstiluonnoksensa osoittaa päästökauppaan liittyvät epävarmuudet. Ja tietenkin tässä on aina investointien epävarmuus teollisuudelle, mutta myös äh, tällaiset äh, poli- päästökauppajärjestelmät on hoidettava poliittisesti ja samalla sitten pidetään hintamekanismi tehokkaana ja tämä on tietenkin kannustin nämä lasketut 14 miljardia voittoa EHS-stä ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa osoittavat, että kyllä päästökauppajärjestelmän kanssa käydään kaiken näköistä kauppaa, joka ei ollenkaan välttämättä liity ilmastoon tai sen suojelemiseen. Tässähän on ollut ylitarjontaa ja komission arvonnan arvion perusteella tämä on kyllä vähenemässä. Ja mitä sitten tulee siihen, mitä Bas Aikot sanoo energian huoltovarmuudesta, niin hänen lukunsa osoittavat, mitä voittoa tulisi, jos päästöjä, päästöleikkaukset olisivat 30 prosenttia. Tässähän puhutaan äh, puhtaan äh, teknologian mekanismista ja sen järjestelmästä sitä kritisoidaan. Minä haluaisin poistaa CDM-järjestelmän, varsinkin kun sitä on käytetty väärin hiilivoimaloiden perustamiseksi, ja Kankunissa on tästä itse asiassa jo sovittukin. Minä haluan äh, kyllä kunnianhimoista energiatehokkuusohjelmaa ja se toisi myös turvallisuutta yrityksillemme. Kiitos sitten Rova Rosbach. tack till, er Haluaisin kiittää Passia sydämellisesti. Tämä oli todella perusteellinen paperi. Hyvää työtä. Mutta minulla nyt alkavat monet lauseet jälleen mutta sanalla, koska tietysti voimme vähentää päästöjä edelleen. Mutta eikö siinä ole se vaara, että tuotantomme menee kolmansiin maihin, Intiaan esimerkiksi? Sehän on kiitollinen vastaanotto. Minulle on tärkeää se, että jokainen, jokaisen eurooppalaisen täytyy olla tietoinen kulutuksestaan – Tarvitaan PR-työtä ja sitä oikeastaan tästä puuttuu. Kuka täällä istuvista elää nollaenergiatalossa esimerkiksi? Sellaisia on jo olemassa. Niin, kiitoksia. Kuu, Monsieur Florence. Kiitos sitten, herra Florence. Äh, äh, Kiitos, rouva puheenjohtaja olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän tulisi antaa hyvää esimerkkiä. Bas, sinä sanoit tämän ja tämä pitäisi poliittisesti sitten myös toteuttaa sinunkin. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat olleet tästä aiemmin vastuussa, mutta onnettomalla tavalla. Ja kun katsotaan, missä nyt ollaan unionissa, alle 20 prosentissa, ja minun mielestäni meidän täytyisi antaa hyvää esimerkkiä ja ainakin Euroopassa osoittaa, että pääsemme edes tähän 20 prosenttiin. Valitettavasti näin ei ole. Jos Saksan, Saksat eivät olisi yhdentyneet, Saksakaan ei olisi 20 prosenttiin päässyt, mutta yhdentymisen vuoksi pääsi. Ja todella meidän täytyisi näyttää, että tämän voi toteuttaa. Näin ei kuitenkaan ole ollut. Ja tässä on hyvin kiinnostava joukko ympäristö ja ilmastotoimijoita. Olisin tässä voinut itsekin olla mukana, mutta tämä teollisuuden käsitys ja kilpailukyky, ei se ole mitään hiekkalaatikkoleikkiä. Itse tulen terästeollisuusalueelta. Ei sitä voi kuristaa kuoliaaksi, koska jos näin tekee, niin kansantalous kaatuu. Eli täytyy kyllä katsoa myös kolikon toista puolta ja kilpailukykyä. Ja ajatus siitä, että budjetissa tulevaisuudessa olisi tällainen äh, energiatehokkuusrahasto, on kiinnostava ajatus. Mutta rakas Jutta, jonkun täytyy nämäkin viulut maksaa. Ja todennäköisesti Euroopan teollisuus joutuisi tässäkin maksumieheksi. Eli minä ajattelen tässä kilpailukykyämme. Se on kyllä äärimmäisen tärkeä asia. Tehokkuuspolitiikka, johon tässä myös viittaat. Sitä arvostan kovasti. Se on oikea lähestymistapa, jota kautta voidaan myös luoda työpaikkoja. Valitettavasti Euroopan unionissa tätä ei vielä täysin ole ymmärretty. Asiakirja on yhtäältä eh, kiinnostava, sitä en kiistä, mutta on myös toisia kiinnostavia puolia tällä mitalilla, jotka haluaisin ehkä mukaan tähän asiakirjaan. Ja sitten varmaan saadaan aikaan hyvään lopputulos. Sellainen asiakirja, joka sisältää sen, mistä olemme päättäneet. Mehän olemme päättäneet, että 20 prosenttia ja 30 sitten, jos muutkin ovat tässä mukana. Tästä olen kyllä kerrankin Kälänin kanssa täysin samaa mieltä. Kiitoksia mutta tästä huolimatta ei 30 prosenttia ole mikään paluu kivi aikaan. Äh, äh, mukavaa, että olet äh, lukenut tiedotuks- lehdistötiedotteeni näin huolellisesti ja tulkkikorjaa kyseessä ei siis ollut aika, vaan kivikausi. No niin, me tiedämme mistä puhumme. Ja seuraavana Matias Krote. Ilmasto- ja energiapaketissa päätettiin 20 prosentista, jos muut lähtevät mukaan 30 prosenttia. Parlamentti on antanut päätöslauselman, joka, jonka jälkeen tulee varmaan lainsäädäntö. Kankunissa ei ole päätetty mistään oikeudellisesti sitovasta. Kahden asteen tavoitteesta on päätetty, ja se mikä puuttunut tästä keskustelusta on se, että meillä on talous- ja rahoituskriisi ja nyt budjettikriisi. Se tarkoittaa sitä, että päästöt ovat alentuneet, koska teollisuus ei ole niin paljon saavuttanut. Onhan sekin tietysti lähestymistapa, että näin voidaan vähentää päästöjä, mutta sillä on seurauksena se, että tulevalla toimintakaudella voidaan ottaa lupia, lisätä lupia 5-8 prosenttia, heikentää järjestelmää. Tarvitsemme analyysiä täällä parlamentissa, miten tätä asiaa käsitellään, jos muut lähtevät. Meidän lähes nyt tapaamme mukaan 30 prosenttia vähentää. Miten siihen päästään? Ne välineet, joista on jo päätetty, nimittäin uusiutuvat energiat vuodelle 2020 20 prosenttia että komission ehdotuksilla ei heikennetä sitä tulevaisuudessa. Vireillä on se, että tulisi nämä vihreiden sertifikaattien järjestelmä. Ne jäsenvaltiot, joissa on jo tällainen järjestelmä, ne ovat eh, uusiutuvissa aika jäljessä. Eli tällaista tarvitaan myös ETS on ulkopuolella oleville järjestelmille, jotta tämä 30 prosenttia voidaan saavuttaa hyväksyttävillä kustannuksilla, koska lopussa maksavat kansalaiset. Ja koko ilmastokeskustelussa täytyy katsoa, että seuraako meitä joku, jos katsomme taaksepäin. Olisimme voineet 40-50 prosentin kanssa mennä kankuniin. Ei, se olisi vaikuttanut tähän konferenssiin. Tarvitsemme järkevää ilmastodiplomatiaa, täytyy tehdä kotiläksymme, myöskin niillä alueilla, jotka ovat sen sääntelyjä, sääntelemiä. Ja jos tulee kansainvälinen sopimus, niin sitten vähemmän, että pystymme vähentämään 30 prosenttia. Jos muuten lähden mukaan, niin jäämme 20 prosenttiin. Kiitoksia. Vetoan teihin, että käytätte kaksi minuuttia kukin puheaikaan. Täytyy puhua vielä dioksiinista ja paljon muustakin muuten ei ehditä. Rouva Testori ja hänen virkamiehensä tuolla jo odottelevat, mutta me luonnollisesti kuulemme nyt kaikki puheenvuorot täällä ensin. Kriton Arsenis seuraavana. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella Bassia eh, erinomaisesta työstä. Tämä asiakirja on kyllä erittäin hyödyllinen ja myös siihen liittyvät asiakirjat ja, ja kaikki faktat, tosiasiat. Tämä on hyvin vaikuttavaa. Mitä tämä 30 prosenttia maksaa? 11 miljardia suunnilleen. Näinhän on arvioitu. 11 miljardia. Kun esimerkiksi 50 miljardia todennäköisesti tulee öljyn tuonnin äh, äh, lisäkustannus olemaan vain tänä vuonna. Ja sitten ei ETS-alat ja niiden kustannukset. Se, että mennään 30 prosenttiin ehkäpä maksaa vain 11 000 euroa per luotu työpaikka ja usein uudet työpaikat maksavat huomattavasti enemmän. Vastaalla on kuvaillut ETSn tehokkuutta ja kyllä sekin on totta, että jos emme investoi nyt, niin kustannukset tulevaisuudessa ovat paljon korkeammat. Ei ilmastonmuutos ole mikään eh, nykyhetken ongelma yksin omaan ei, vaan se tulee olemaan seurannamme aina. Ja Kiina tekee työnsä, vaikka Kööpenhaminassa epäonnistuttiinkin. Kiina on tehnyt työtä kaikkien vientisektorien alalta ja kaikkien sektorien alalla, joita tarvitaan. Ja jos me emme nyt pysty kilpailemaan Kiinaa vastaan, niin miten ihmeessä me sitten vihreää Kiinaa vastaan kilpailemme? Kiitoksia sitten Colin Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluan kollegoiden tavoin onnitella esittelijää. Tämä on hyvin älykäs ja mielenkiintoinen mietintö, koska tässä korostetaan taloutta myös. Haluan tähdentää, että kyse ei ole pelkästään vain ilmastonmuutoksen torjunnasta, vaan kysymys on todella taloudellisesta taistossa. Kankunissa etelän maat lähtivät voimakkaasti mukaan, vaikkakaan nyt ei vielä ole sitovia tavoitteita, mutta dynamiikkaa todella siellä syntyi. Ja mitä tulee poliittiseen suunnitelmaan, geostrategiseen suunnitelmaan ja talouteen. Jos EU ei lähde voimakkaasti investoimaan näille sektoreille, jäämme aivan pulkasta ja meidän täytyisi pyrkiä tämä poliittinen johtajuus tällä saralla. Ja näin ollen tarvitaan investointeja, jotta äh, meidän talousalueemme ja teollisuutemme voisivat siitä hyötyä 10-15 vuoden aikajänteellä. Jos jäämme tästä junasta, niin se on ikävä juttu sanottu, tarvitaan äh, siis todella äh, velvoitteita sisämarkkinoille, jotta voitaisiin auttaa teollisuuksia. Ja olen hyvin voimakkaasti tätä mieltä. Meidän täytyy olla tietoisia kilpailukyvyn ongelmista, kuten herra Florence ja muut tässä sanoivat. Mutta meillä ei ole vaihtoehtoa Kiina, Brasilia, Intia, muut maat ovat jo voimakkaasti liikkumassa eteenpäin ja me emme voi jäädä tästä junasta, vaikka itse asiassa me olemme sen laittaneet liikkeelle. Richard Kiitoksia, Sten Richard Sebä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää Pasia tästä asiakirjasta. Ja iloitsen sitä, hän on valmis Itren kanssa järjestämään tämän kuulemistilaisuuden mielestäni. Tämä on järkevää. Dokumentin kanssa meillä on muutamia ongelmia, erityisesti mitä tulee näihin esitettyihin lukuihin. Muut instituutiot antavat antaneet kuluista paljon suurempia lukuja. Myöskin toimiala, teollisuus, jotka meidän kanssa puhuvat, niin ne puhuvat eri asioista. Eli tässä kyllä olisi varaa parantaa. Pääongelma on kuitenkin tietysti epäjohdonmukaisuudessa tässä paperissa. Hän kirjoittaa, että Yhdysvallat, Kiina ovat paljon pidemmällä kuin me Euroopassa. Mutta juuri Yhdysvalloissahan ollaan niin innokkaasti sitovaa kansainvälistä sopimusta vastaan. Olemmeko me oikealla polulla eurooppalaisena periaatteellisesti? Tähän kysymykseen pitää pystyä vastaamaan. Onko ETS ja rasitteen jakaminen todellakin oikea lähestymistapa vai muut valtiot, jotka, joilla on enemmän päästöjä, niin tehkevät paremmin siinä, että ne asettavat oikeat kannusteet. Ja tämä on tämä talous- ja ilmastopoliittinen kysymys, keskeinen sellainen, johon täytyy vastata. Miten oletamme, että olemme tai miten saamme aikaan sen, että pystymme tulevaisuuden kilpailukykymme ylläpitämään samaan aikaan kuin vähemmän päästöjä. Tämä lähestymistapa, jos tähän puolesta hän puhuu, että mennään lineaarisesti 30 prosenttia, minusta se on väärä lähestymistapa. Ja myöskin ryhmäni on varmaan tätä mieltä tässä todellakin meidän tämän parantamisen varaa. Ennen kaikkea kompensaatioissa että 50 prosenttia ETS ulkopuolella Euroopan ulkopuolella. Miten tämä raha pidetään Euroopassa, jotta tämä tarpeelliset investoinnit voidaan tehdä, joita todellakin tarvitsemme? Ajatus siitä, että maatalous ja aluepolitiikka täytyy ottaa tähän mukaan. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että rekivaliokunnan kollegat ovat varmaan eri mieltä Tässä täytyy ottaa sekin huomioon, että saada tähän tällainen kattava lähestymistapa. Dini. Sitten Elisabetta Gardini. Cose sono state dette. Anch'io ringrazio il VAS. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on jo sanottu paljon. Haluan kiittää minäkin esittelijää. Olen aika pitkälti samaa mieltä siitä, mitä herra Seba sanoi tuossa luvuista. Meidän pitäisi pyrkiä syventämään ja pyytäisinkin tässä esittelijää vielä menemään hiukan pidemmälle, mitä tulee tutkimuksiin, joita hän tässä esittelee, ja jos se päästään tiettyihin johtopäätöksiin, jotka joskus ovat taas sitten toisten tulosten kanssa ristiriidassa. Mutta on totta, kun puhutaan luvuista ja mietitään äh, asioita äh, muutoinkin, esimerkiksi kun sanotaan, että 20-30 prosenttiin äh, siirtyminen maksaisi huomattavasti äh, niin otettava kuitenkin huomioon kaikki ne tiedot, jotka äh, liittyvät kriisiin. Se ei varmastikaan ainakaan helpota näitä leikkauksia. Vuonna 2010 lasketut luvut osoittavat, että että kysymys ei ole 16, vaan 69 äh, prosentista, 19 prosentista. Siis äh, eri tutkimusten tulokset ovat siis hyvin erilaisia. Ja uskon, että me tarvitsemme todellista äh, syventämistyötä. Ja meidän on suojeltava yhteiskuntiamme ja niiden kilpailukykyä. Tässä on sanottu todettu EIPn toimesta, että jos EUn talous jää erilleen muista kansainvälisistä tekijöistä, ja jos emme tee, ja jos eivät ne tee samantyyppisiä päätöksiä kuin me, niin vaarana on se, että tuotantoa siirretään rajojen ulkopuolelle. Ähm, ja me joudumme maksamaan 20 äh, prosenttia enemmän äh, kuin Yhdysvallat tai Kiina esimerkiksi äh, näissä asioissa tulevina vuosina, että meidän pitäisi todella ottaa tämä huomioon. Molto grazie la speaker François Grostet. Kiitoksia sitten François Grostet viimeisenä. President. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on nyt paljon tullut sanotuksi. Haluan puhua nopeasti Haluan vain vahvistaa äh, sen äh, varovaisuuden tunteen, joka meillä tässä asiassa on ollut. Haluan kiittää esittelijää, koska meillä on tässä nyt varsin mielenkiintoinen mietintö. Tämä herättää paljon keskustelua ja tämä on tärkeää. Minä kehotan kuitenkin varovaisuuteen, kuten aina, koska tällaisissa aiheissa, kun lähdetään siteeraamaan vaikkapa Kiinaa, niin pelkään, että Kiina on aivan oikein ymmärtänyt, että puhdasta teknologiaa on kehitettävä, jotta päästäisiin Euroopan markkinoille, jotta voitaisiin siis kilpailla meidän yritystemme kanssa. Mutta Kiina kuitenkin edelleen on hiilivoiman voimaloiden kruunaamaton kuningas, niin että meillä on tässä ongelma. Kiina on oikein hyvin ymmärtänyt, että tässä on olemassa markkinat, ja se jatkaa näiden markkinoiden kehittämistä, jotta se voisi lähteä kilpailemaan täällä Euroopassa meidän yritystemme kanssa. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä Corinne Lepage sanoi, että kysymys ei ole vain taloudesta, vaan myöskin ympäristöstä, vaan myöskin taloudesta. Jos puhutaan teollisuuspolitiikasta, niin meidän täytyy ponnistella ainakin yhdessä asiassa voimme toimia energiatehokkuudessa, mutta pitää saada kaikki mukaan, ei pelkästään vain yritykset, vaan myöskin kansalaiset. Ja tässä tulevat sitten tietysti budjettikysymykset kompastuskiveksi, äh, niin kuin aina ennenkin, kun energiatehokkuudesta on puhuttu, mutta meidän täytyy pyrkiä siihen, ettei yritysten kilpailukykyä vaaranneta. Ja voin vahvistaa, että tarvitaan vain äh, vastavuoroisuutta ja tätä me itse asiassa teollisuuspolitiikan puitteissa olemme aina peräänkuuluttaneetkin. Vielen Dank für diese intensive... Kiitokset tästä hyvin kiihkeästä keskustelusta. Tämä oli ensimmäinen keskustelu työasiakirjasta Bas Eichhout. Tämä ei vielä ollut mietintöluonnos, vaan työasiakirja. Ja 28. helmikuuta järjestetään kuulemistilaisuus valiokuntakokouksemme puitteissa yhden aamupäivän tai iltapäivän mittainen, kun meillä on aikaa palata tähän asiaan ja puhua siitä kokonainen puolipäivää ja sitten 15 maaliskuuta puhutaan mietintöluonnoksesta ja 22. maaliskuuta olisi sitten määräaika tarkistusten jättämiselle. Meillähän on mietintöluonnosta tai ne käytettävissämme, jos mahdollista toimittaisimme äänestyksen toukokuussa valiokunnassa ja sitten kesäkuussa täysistuntokäsittely. Jos tämä sopisi ITRE valiokunnalle, niin ennen kesäkuun huippukokousta saisimme tosiaan oman asiakirjamme valmiiksi. Se olisi hyvä, koska viime kesänä huippukokouksessahan tämä asia käynnistettiin. Paljon on pelissä liittyen niin ilmastosuojeluun kuin teollisuuteenkin, ja täällä näitä perusteluita kuultiin. Ehdottaisin, että siirrymme käsittelemään seuraavaa suurta aihetta esityslistallamme tänään. Tämä liittyy elintarviketurvallisuuteen ja ennen elintarvikkeitahan ovat rehut, joita eläimet syövät ja tästä on kyse. Esityslistan kohta 12, dioksiinin saastuttama rehu. Tässähän on ollut skandaali, joka levisi kansallisten rajojen ylikin. Paikalla on muuten Europe by Satellite, oma TV-kanavamme on tästä kiinnostunut, jos haluatte tietää, miksi TV-kamerat ovat paikalla. Paikalla on myös kansanterveyspääosaston pääjohtaja Paola Testori. Sydämellisesti tervetuloa. Ja samoin johtaja Budele. Haluaisimme kuulla teiltä, ja Dagmar Roth-Berendt, kuten myös muut ovat tätä pyytäneet, mitä komissio aikoo tehdä näiden ilmaantuneiden puutteiden korjaamiseksi. Maatalousministerit hän tapaavat tänään Brysselissä, puhuvat myös tästä aiheesta ja siksi on hyvin ajankohtaista myös meidän valiokuntamme puuttua elintarviketurvallisuuden puutteisiin. mä antaa ensin Dagmar Roth-Pörentille puheenvuoron. Ei, sitä et pyytänyt. Eli Paula Testori siis ensin. Joudun pyytämään anteeksi, minulla on tässä toinen tapaaminen samaan aikaan. Corinne Lepage johtaa puhetta. Rouva Testori, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. No, first of all, I would like to say that in fact the... Kiitos. Ensiksi haluaisin todeta, että maatalousministerin on keskustellut asiasta aamulla ja voin kertoa siis tämän keskustelun johtopäätöksistä. Ensinnäkin voin todeta, että kaikki ministerit totesivat, että elintarviketurvallisuus järjestelmämme on toiminut tällaisessa hätätilanteessa. Kun tällainen hätätilanne tulee, niin eh, se on toiminut tässä. Ja sama myös jäljitettävyys on toiminut, kun huomasimme, että saastumista on tapahtunut, niin pyrimme eristämään kaikki saastuneet tuotteet ja tuottajat ja todella reaaliaikaisesti saimme jaettua tiedon myöskin kaikille jäsenvaltioille hälytysjärjestelmämme kautta. Haluan todeta, että tässä tapauksessa ei ole ollut mitään suoraa terveysriskiä, koska kyse on nyt tilanteessa, jossa dioksidirajat ovat ylittyneet, mutta vain minimimäärällisesti. Kysymys on 1,5 ylityksistä ja se ei ole mitään verrattuna aikaisempiin dioksidikriiseihin, vaikkapa Irlannissa pari vuotta sitten, kun meillä oli 2000 kertaisesti ylitetty tuo raja ja 99 myöskin Belgiassa 200 kertaa yli 200 kerran siis tämä äh, raja meni rikki. No, tapauksessa, tässä tapauksessa näin vaikeasti ei tilanne, vaikea oli tilanne että Tässä aamulla ministerit puhuvat asiasta ja minun komissaari myöskin sanoi, että tämän tyyppisessä hätätilanteessa meidän pitäisi todella ottaa opiksemme. Ensimmäinen oppi on se, että meillä on oltava äh, hyvä täytäntöönpano elintarvike- ja terveyslainsäädännössä. Siis lakia on, mutta sääntöjä ja lakia täytyy myöskin noudattaa. Ja jos on olemassa heikko linkki tässä järjestelmässä, niin se vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin ja kaikkien toimijoiden uskottavuuteen. Ja tässä tilanteessa juuri. Tämä heikko linkki on vaikuttanut koko Eurooppaan, mutta on hyvin selkeätä, että nyt emme ole ajatelleet uusia toimenpiteitä, koska dioksidin osalta meillä on hyvä seurantajärjestelmä ja meillä on kaikki raja-arviot olemassa ja valvontajärjestelmä siis on. Mutta joissakin asioissa voimme kuitenkin vielä tiukentaa tätä järjestelmäämme. Ja komissio ehdottaakin neljää konkreettista toimenpidettä, joita äh, ehdotamme äh, tulevien viikkojen aikana pysyvässä komiteassa. Ja nämä ovat seuraavat neljä toimenpidettä. Siis olemme sitä mieltä ensinnäkin, että äh, että rasvojen ja rasvahapojen valmistajien täytyy saada pakollinen hyväksyntä, koska tämä on ollut tämän ketjun heikko linkki. Tämä hyväksyntä tarvitaan tällä hetkellä rekisteröintiin liittää toiseksi. Rasvan tuottajat voivat tällä hetkellä tuottaa tekniseen käyttöön ja äh, elintarvikekäyttöön äh, rasvoja. Nämä ovat siis yhdistetyt toiminnat. Meidän mielestämme tuotanto pitäisi eriyttää täysin, jotta äh, tuotanto tapahtuisi eri äh, tehtaissa, jotta mitään ristiin saastumisen mahdollisuutta ei olisi teknisesti, ettei näitä äh, haitallisia aineita siis tulisi ruokaketjuun. Sitten kolmanneksi dioksidiseurannan osalta haluamme äh, ottaa käyttöön äh, kriittisten materiaalien, kuten rasvan osalta, tällaisen valvonta- ja tarkastusjärjestelmän. Me tarvitsemme tiukan suunnitelman, kuinka voidaan analysoida ja ottaa näytteitä näistä materiaaleista yleisesti ottaen pyrimme siihen, että kaikki dioksidimonitorointijärjestelmän äh, säännöt tulevat noudatetuiksi sitten neljänneksi. Haluamme myöskin äh, pakottaa yksityiset laboratoriot noudattamaan sitä velvoitetta, että niiden täytyy heti ilmoittaa positiivisista löydöksistä, koska kun kyse on raportoinnista, kun saastumista on tapahtunut, niin tämä on nyt näiden eh, tuottajaoperaattoreiden kontolla, ei laboratorioiden kontolla. Ja nyt haluamme, että laboratoriotkin tätä ryhtyisivät noudattamaan. Siis lopuksi Nämä neljä konkreettista toimenpidettä äh, tulevat komitologian kautta ehdotuksiksi. Ja kysymys on oikeastaan vain äh, uusista sopeutuksista. Ne ovat uusia toimenpiteitä kyllä, mutta niillä pyritään vain hiomaan nykyistä järjestelmää ja olemme sitä mieltä, että tässä meidän olemassa olemassa järjestelmässä me tarvitaan lisää valvontaa ja parempaa täytäntöönpanoa. Kiitokset. Kiitokset rouva johtaja. Seuraavaksi Dagmar Rödbeerend. Kiitoksia ja kiitän rouva Testoria siitä, mitä hän meille kertoi. Täytyy sanoa, että mikään tästä ei yllättynyt, yllättänyt minua, eikä sekään, että tämä tapahtui yllättänyt minua. Öö, emme tiedä, milloin tämä tulee tapahtumaan, koska meillä ei ole kristallipalloa, mutta tiedämme, että näin tulee tapahtumaan vuoden, kahden, kolmen, neljän vuoden kuluttua joka tapauksessa. Irlannissa öö, näin tapahtui, Belgiassa, ja tämä johtuu, on tapahtunut aivan samasta syystä kuin Saksassa ja Belgiassakin, eli tällainen friteerausrasva, jota on kuumennettu, kuumennettu, kuumennettu. Ja todella en tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Avustajani sanoi, että, että niin, mutta eikö tässä nyt äh, voida tehdä uusi teksti, mutta minä sanon, että otetaan sama teksti, kun on tehty 10 kertaa, 20 kertaa jo. Meillä on äh, erittäin uuden aikaista lainsäädäntöä, mutta ongelma on siinä, että jäsenvaltiot eivät tätä täytäntöönpanoa sovella. Ja jos sanotaan Saksalle tai mille hyvänsä jäsenvaltiolle, että kuka valvoo ja mitä valvoo ja kuinka valvoo, niin äh, valvooko ja minä olen sanonut tämän vaikka kuinka monta kertaa. Kiitän Paula siitä, että hän sanoi tai kertoi meille maatalousministereistä. He vaativat välitöntä muutosta, kun heidän alallaan tapahtuu jotain, koska he luulevat, että tämä muutos saa jotain aikaan. Rova Aigner Saksan maatalousministeri olisi voinut jo aiemmin parantaa elintarvikevalvontaa, mutta näin hän ei ole tehnyt. Tämä itse asiassa ole keskitettyä toimintaa Saksassa, vaan osavaltioiden vastuulla. No niin, Rova Testori sanoi, että tällaisia rasvoja käsittelevien äh, laitosten on mentävä lupamenettelyn läpi. No niin, mutta ketä tämä yllättää? Onhan tämä tehty jo ajat sitten. On vaadittu äh, kaikki koskien rehua valmistavien yritysten luvansaantia, niin kuin elintarvikeyritystenkin, ja maatalousministerit ovat todenneet, että eihän tämä nyt pakollista voi olla, miten voi olla. Minä tuen teitä, näin pitäisikin olla. Pitäisi hyvin selkeästi kaikki, jotka eläinrehua tuottavat, koska kyse on e- elintarvikeketjun, ruokaketjun ensimmäisestä linkistä, niin niillä pitäisi olla pakollinen lupamenettely, paitsi öö, näitä rasvoja käsitellessään, ylipäätään mitä hyvänsä käsitellessään. Eli olkaa nyt rohkeita ja vaatikaa pakollisia lupia, pakollista hyväksyntää. Jos haluatte ö, saada aikaan muutoksen, niin muutoksen voitte saada aikaan ainoastaan nyt, kun ollaan kriisin kourissa. Ja olisin hyvin tyytyväinen, jos kun on puhuttu esimerkiksi bsn puitteissa tästä luu materiaalista, sen käytöstä ja luuytimestä, niin me värjäsimme sen. Ja mielestäni se olisi hyvä ajatus. Näitä värjäyks- tätä värjäämistä voitaisiin käyttää tässäkin tapauksessa, niin sitten sitä materiaalia ei todellakaan voi käyttää. Ja kun puhutaan uusista toimista, niin voisitteko kertoa meille tässä ja nyt Miten jäsenvaltiot raportoivat esimerkiksi vuoden 2004 jäsen toteutumisesta, siis juuri elintarvikkeiden val, valmistamisen valvonta, ketkä ovat tässä toimineet hyvin ja ketkä eivät. Samoin dioksiini, kun vuoden 2004 lainsäädännön pohjalta jäsenvaltiot itse voivat päättää, mitä valvovat, mitä rehun ja elintarvikkeiden turvallisuuteen tulee. Sitten vielä ehkä viimeinen kysymys. Tuen teitä, teitä kyllä muilta osin, mutta täytyisi ehkä sanoa, ja katson tässä myös Truman Stevensonia, joka ei onneksi äh, nyt kuunnellut. Ei, mutta haluatteko, että äh, komitologiamenettelyn kautta päätetään näistä dioksiiniraja-arvoista. Mikä tämä nyt onkaan englanniksi? Saksaksi kyse on epätoivotuista aineista eläinrehussa. Struan tietää, mitä tarkoitan. Eli haluatteko katsoa jälleen tätä kalaa, jauhon ja kalan ruoan dioksiinitasoa? Kiitokset, herra Sieber. Haluaisin kiittää komission edustajaa. Nämä neljä toimenpidettä menevät oikeaan suuntaan. Erityisesti jäsenvaltiot mitä sisäisiä kompetenssikistoja siellä onkaan, niin niitä pitää vaatia se toteuttamaan asianmukaisesti, mitä Euroopan tasolla on päätetty. Jos näin olisi, niin tätä tapausta ei ehkä olisi. Mutta erottelu tekniseen teknisiin rasvoihin ja elintarvikerasvoihin. Sitä pidän olennaisena aspektina. Se vähentää tällaisten tapausten todennäköisesti, jos nämä prosessit erotetaan toisistaan täysin. Ja silloin tällaisiin tällaisia saastumisia varmaan tulisi. Mielestäni on tärkeää näiden rasvantuottajien hyväksyntämenettely saada aikaan koko elintarvikeketjussa täytyisi harkita tällaista lisenssijärjestelmää, arvojärjestelmää, että tietysti, että meillä olisi tämä jäljitettävyys mahdollisimman nopea. Osittainhan se on toiminut, se on tässä tapauksessakin nähty, mutta tässä olisi parantamisen varaa silti. Pitäisi myös harkita, että äh, miten tämä ketjun sisäistä tiedon, tiedotusta voi parantaa, niin että perustetaan foorumeja, jossa voidaan vaihtaa tietoa tuottajien, laboratorioiden kuluttajien välillä siitä, missä ongelmia on. Tämä toimenpide lisäisi toimialan avoimuutta ja parantaisi turvallisuutta. Nimeä sitä häpeää enemmän shame-periaate olisi helppo tässä toteuttaa, koska, koska meillä voisi olla tietoa internetistä tästä asiasta, niin voitaisiin suunnata tätä myös kuluttajille on kuluttanut tai vakuuttunut siitä, että ne tuottajat, jotka tuottavat puhtaita tuotteita, niin heille tulisi bonusta tästä. Tämä olisi askel oikeaan suuntaan. Jos toimii oikein, niin sitä pitäisi kehua ja kuluttajien täytyisi tietää, että, että mistä esimerkiksi minkäkin tuottajan rehu tulee. Yksi kysymys vielä, onko komissio tutkinut, onko sellaisia prosesseja olemassa, esimerkiksi jossa voi syntyä myrkkyjä prosessin sisäisten kemikaalisten, re, ke, kemikaalisten reaktioiden kautta, esimerkiksi biodieselin valmistuksessa, niin kasvipohjaisia rasvoja, niistä voi tulla myrkkyä ihan prosessin sisäisesti. Onko komissio tästä kiinnostunut? Tai olen kiinnostunut siitä, onko komission tiedossa jotain uutta tältä alalta. Kiitos. Sitten Kriton. Euh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin ymmärtää, mitä vaikeuksia on siinä, että taataan se, että näin ei tapahdu enää uudestaan. Meillä on maita, joissa on oikein hyviä järjestelmiä äh, arvioida, äh, seurata äh, tällaisia vaaroja, ruoantuotanto tiloissa ja on ollut kuitenkin paljon äh, samantyyppisiä kriisejä ja skandaaleja hyvin äh, kehittyneissä EU-maissa, joissa on oikein hyvät sääntelykehykset, niin että kuten Dagmar Rudbeeren tuossa sanoi, en ole ihan varma siitä, josko tämän tyyppisessä tilanteessa ei sitten, ettei tämän tyyppisiä tilanteita sitten tulisi tulevaisuudessa uudelleen useamman kerran. En ole ihan varma, pystymmekö todella äh, valvomaan elintarvikkeiden tuotantoprosesseja. Ja jos, jollei sitten lähdetä todella tukemaan vähemmän haitallista ruoantuotantomenetelmää, vaikkapa luomutuotantoa, sellaista ruoantuotantoa, joka tapahtuu käytännöille, joka ei aiheuta vaaraa luonnolle uskon, että tämä on asia, jota sietäisi miettiä niin täällä valiokunnassa kuin myöskin komissiossa. Merci beaucoup, Madame Klaas. Kiitokset, rouva Ja, dankeschön, Frau Testori. Auf... Kiitokset, rouva Testori, tästä kertomuksestanne. Yksi asia minua hieman häiritsi puheenvuorossanne. No niin, tämä oli hyvin pieni määrä, paljon vähemmän kuin jossain aiemmissa tapauksissa, mutta petos on petos. Ja tässä on tehty petos eläinten rehun liittyen ja tästä täytyy rangaista, koska vain rankaisemalla petoksia voidaan torjua jatkossa. Monet ovat sanoneet, että rehut tai ylipäätään nämä eläimet ovat liian halpoja nykyään, mutta minä olen sitä mieltä, että petokset kasvaisivat hintojen noustessa, joten Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on tästä huolehdittava ja myös ministerimme tulee tämän puolesta puhumaan. Nämä neljä kohtaa, jotka nostitte esiin, olin hiukan yllättynyt, että ei ole tavallista yksityisten laboratorioiden ilmoittaa, kun ne havaitsevat ongelmia. Jos näin ei ole, niin mitä pikimmin näitä sääntöjä tulee muuttaa. Se, että rehuja on tutkittava, valvottava, on aivan ilmeistä. Mehän, kun me ostamme esimerkiksi viiniä, niin jokainen erä tutkitaan laboratoriossa ja näin tulisi olla myös rehun kohdalla. Belgiahan on jo todennut, että kun kyse on yli 20 000 tonnin suuremmista eristä, niin ne on automaattisesti tutkittava epäpuhteuksien suhteen, mutta ehkäpä 200 tonnia on hiukan liian suurikin mm, tai korkea raja ja valvontaa on toteutettava, jos se käy Belgiassa, se varmasti käy muuallakin. Ja kyllä Eh, Euroopan tulisi tässä mielestäni näyttää, että näin on toimittava. Sitten haluaisin vielä eh, viitata näihin viljelijöihin. Heillä ovat nyt tallit täynnä eh, eläimiä, jotka voitaisiin teurastaa, mutta joista he eivät nyt pääse eroon. Ja jokainen karjankasvattaja, kasvattaja, viljelijä ei pysty omaa rehuaan itse tuottamaan, joten kyllä meidän tulee saada heidän käyttöönsä hyvää laadukasta rehua. No täällä puhuttiin kalajauhosta, mutta eihän tämä riitä, on mentävä vieläkin pidemmälle, joten täytyy katsoa, miten teemme mahdolliseksi sen, että viljelijät voivat tuottaa meille laadukasta lihaa tulevaisuudessakin. Madame Michel, si vous pouvez vous limiter à deux minutes. Kiitokset. Voisitteko puhua vain kahden minuutin ajan, koska meillä on vielä paljon aiheita käsiteltävä tänään. Skandaal heti ja verhindert werden können, wenn... Tämä skandaali olisi voitu välttää. Jos rasvasta olisi tutkittu dioksidia, niin kuin se sekoitettiin rehuun. Silloin tämä saastuminen olisi tullut esille ajoissa. Rehun tuottajien täytyy sitouttaa siihen, että testataan dioksiinin ja PCPn osalta kukin lisää ennen kuin se sekoitetaan rehuun. Tässä olen samaa mieltä klassin kanssa, eikä saa tulla mitään sellaista lisäainetta rehuun, joka ei täyttäisi tai joka olisi yli raja-arvon. Ja sitten nämä, jos niitä tulee esille, ne täytyy tuhota. Komission ehdottamat toimenpiteet, niitä pidän järkevinä. laissa on jo niin, että sekoituksen ja ohentamisen kautta ei myöskään saa ylittää raja-arvoja. Tätä täytyy valvoa. Muistan, että juuri teollisuuden alojen valvonnassahan valvontaa on paljon purettu julkisten viranomaisten puolella ja tällainen valvontajärjestelmä se täytyy taas saada rakennettua ylös ja komissio miten se saa jäsenvaltiot tämä, tekemään tämän. Komissiohan halusi, että, että järjestelmä saadaan turvallisempi. Haluan asettaa kyseenalaiseksi tämän, että on suuria eläinmääriä tiloilla. Haluaisin vaatia ja kysyä komissiolta sitä, että luomu tuotantoa tuettaisiin enemmän. Koska siellä usein rehu tuotetaan omalla tilalla. Öö, äh, Kiitos, Bas. Um, I'm waiting until the debate is... No, merci, euh, Madame la Présidente. Euh, just to jump... Kiitos. Hyppään tässä keskusteluun, koska komission kanssa olen samaa mieltä äh, siitä, että toimenpiteihin pitää ryhtyä valvonnassa, rekisteröinnissä ja myöskin välittömän äh, tiedonannon osalta, koska viime vuoden maaliskuussahan dioksidit rekisteröintiin, että me olemme tässä nyt yhdeksän kuukautta myöhässä, niin tämä ilmoittaminen on hyvin tärkeää. Sitten tämä erottaminen teknisesti, no jos sanotaan, että tässä vaiheessa ongelma on se, että lainsäädäntö on olemassa ja se on kiellettyä, niin <laughs> tämähän on selvä juttu. Jos tehdään tämä ero, niin jotkut yritykset silti pyrkivät kannustamaan tämän, näiden aineiden sekoittamiseen, koska se on halvempaa niille, että teknisesti tämä on yhdessä, niin että vaikkakin selkeää erotusta vaaditaan, niin selkeästi tässä kuitenkin on mahdollisuus käyttää sitä väärin, että olen paljolti Dagmarin kanssa samaa mieltä. Meidän pitää olla paljon rohkeampia. Esimerkiksi tarvitaan markkereita tiettyihin teknisiin öljyihin, eh, jotain sellaisia eh, väriaineita, ja jos niitä käytetään eh, elintarvikeketjussa, niin se havaitaan välittömästi Tämän tyyppisiä toimenpiteitä tarvitaan, koska jos vain lähdetään nämä kaksi linjaa erottamaan, niin edelleen jotkut yritykset tekevät rahaa niiden yhdistämisellä. Tämän asian on tehtävä, tämä asian tehtävä näkyväksi ja pyydän teitä olemaan tässä rohkeita. Kostet. François Kostet. Merci. Kiitos. Tässä on jo paljon sanottu olen samaa mieltä äskeisen puheenvuoron kanssa. Joka kerta kun tulee tällainen terveyskriisi, niin kyse on petoksesta. Tarvitaan todella hirvittäviä seuraamuksia, ei ketään kannustaisi jatkamaan tai toistamaan tätä tulevaisuudessa. Ja todella meidän täytyy saada aikaiseksi sellaisia mekanismeja, että tästä tulee mahdotonta mahdotonta saastuttaa tällä tavalla eläinten ruokaa. Seuraamukset, valvonta ja mekanismien käyttöönotto. Minulla ei ole mitään sen kummempia ajatuksia tähän asiaan, mutta sellaisia mekanismeja, jotka estävät sen, että tämän tyyppiset tilanteet voisivat toistua. Kiitokset sitten Rova Rosbach, joka on viimeinen puhuja. Ja, jeg er måske lidt gammeldags, jeg ved det ikke. Jeg har lidt problemer. Vi har... Niin, kiitoksia. Minä olen ehkä hiukan äh, vanhanaikainen, mutta kun minä menen maalle, niin äh, joskus tuntuu siltä, että on aika kaukana lainsäädännöstä. Ja joskus mietin, että onko niin, että kaikki lait ja äh, säännöt ja säädökset tulevat aina sinne maalle asti sitten voimaan ja ylipäätään tietoon. Ja kyllä minä tiedän, että tuottajat itse ovat myös tässä kuluttajia ja he tuovat myös oman terveytensä ja työntekijöidensä ja lastensa terveyden. Eli kyllä sitä itse on samanaikaisesti kuluttaja, vaikka olisi tuottajakin, on ainakin toisten tuotteiden kuluttaja. Ja minun on hyvin vaikea ymmärtää, ettei tunne vastuuta muista ihmisistä, edes omista perheenjäsenistä ja omista työntekijöistä, jotka hekin näitä elintarvikkeita kuluttajat. Ja minä en ainakaan haluaisi, että minun eläimeni saastuisivat tällä tavalla, koska minä haluan itse omia kasvattamiani eläimiä voida syödä. Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, jotta voitte vastata näihin kysymyksiin. Haluaisin vielä korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin nämä neljä ehdotusta tietysti ovat aivan hyvän suuntaisia, mutta kuten monet kollegat tässä jo sanoivatkin, ja tuen heitä tässä, tarvitaan todella jo olemassa olevien sääntöjen noudattamista jäsenvaltioissa, koska entistä enemmän budjetit ovat tiukempia ja paljon on sääntelyn purkua, niin että komission täytyy todella tietää, mitä kentällä tapahtuu ja valvoa sitä, että tekstit ovat tiukasti noudatettuja, koska muuten ei ole mitään tolkkua siinä, että vaaditaan äh, niiden noudattamista ilman sanktioita ja seuraamuksia. En usko, että äh, päästään tuloksiin. Toisekseen todellakin olen samaa mieltä tässä François Kostitin kanssa. Tarvitaan todella tiukkoja seuraamuksia. Meillähän on direktiivi rikosoikeudellisista seuraamuksista ympäristösaralla. Ja uskon, että tässä jokainen jäsenvaltio tietysti määrittelee nämä tasot, mutta meidän täytyy kuitenkin vaatia selkeitä peloitteita, koska tämä toistuu joka kerta ja emme voi lähteä uudelleen eh, lakia säätämään näiden joidenkin ikävien tapausten eh, vuoksi. Tarvitaan todella myöskin teknisiä toimenpiteitä, joilla voidaan dioksidi havaita aikaisemmin, eh, jos haluatte pakottaa erottamaan nämä linjat, mutta tarvitaan todella myöskin valvontaa, että näin tapahtuu. Ja nyt arvoisa johtaja, teillä on puheenvuoro. No, I, I start Kiitoksia puheenjohtaja. Viime pointista aloitan, olen täysin samaa mieltä, että sanktioiden täytyy olla ankarat. Ja meidän lainsäädäntömme voi antaa vain velvoitteen jäsenvaltioille perustaa tehokkaat sanktiot. Mutta vastaan siis jäsenvaltiolle, mutta jatkamme sitä, että vaadimme tämän kohdan toteutumista jäsenvaltioiden kanssa. Sitten haluaisin sanoa, että valitettavasti meille tulee usein dioksiinisaastumista. Miksi juuri dioksiini? Se on usein esillä, koska se on ympäristö. Tai aina kun on polttamista, niin aina tulee dioksiinia, joko teollisesti tai jopa koti, kotona olevissa polttoprosesseissa tulee dioksiinia. Se ei häviä ja sitä on teknisissä öljyissä. Tekniset öljyt teollisuusöljyt, joita joskus käytetään, niissä on aina dioksiinia. Se, mitä Dagmar sanoi, ja muutkin kollegat sanoivat, otamme mukaan tämän väri, väritysidean teollisuusöljyllä, että voidaan varmistaa, että ne eivät tule elintarvikeketjuun. Mutta täytyy olla tietoisia siitä, että kun on petos. Ja tässä tapauksessa emme tiedä vielä, että onko kyseessä petos. Tutkimus on vireillä joten emme tiedä, onko ollut inhimillinen virhe, ristikontaminaatio vai onko se ollut petos. Se saattaa olla inhimillinen virhe, koska pointti oli siinä, että sama laitos sai teollisuusöljyjä ja ruokaöljyjä. Se valmisti öljyä rehuun ja biodieseliin. Joten en halua sanoa, että mikä syy oli, Saksalaiset ottavat asian hyvin vakavasti ja tutkivat ja sitten saamme tiedon. Saamme tiedon, ministeri sanoi, jos on petos, niin sitten teen ankaran välin tulee. Mutta joka tapauksessa vahvistan se, mitä ehdotatte. Värittäminen varmistetaan, että ihminen er-, erehdys tai petos äh, suljetaan pois. No vastatakseni Dagmarin kysymykseen. Dioksinalyysejä on paljon, joita tehdään vuosittain tavallisesti 1000 ja 2000 välillä tehdään dioksinitarkistuksia ruoassa ja monia tuhansia myöskin rehussa. 5000, 4000, joten paljon on. Se ei ole, testauksia ei puutu. Ja jäsenvaltioiden raportteja on pinottain. Ja jäsenvaltiot, jos on taso, joka ei ole vielä maksimitaso, vaan alempana, jota kutsumme toimintatasoksi, niin silloin niin se valtioiden täytyy tutkia. Ja tästä syystä tämä löytyikin ja tuli esille, koska rehu, rehun toimittaja, ei rasvan toimittaja, teki normaali rutiinitarkastuksen ja löydettiin tämä hälyttävä taso. Joten valvonta on olemassa, ei ole niin, etteikö sitä olisi. Pointti on se, että saastuminen tapahtui rasvan valmistajan osalta. Siis kuukausi siitä, kun näyte otettiin ja siitä, kun saimme tiedon ja aloitettiin, tai Saksa aloitti tutkimukset ja sulkea tilat, niin siinä oli kuukauden aika. Ja tämä viivästys ei ole hyväksyttävissä, tämä viivästys on hyväksyttävissä, koska kun saastuminen löydetään, täytyy tehdä välintulo välittömästi. Mutta täytyy tietää, että saastuminen voi tapahtua, koska Kuten sanoin, puhumme saasteesta, joka on olemassa joka puolella. Se täytyy olla keinot saada nämä tapaukset selville ja tehdä välintulo nopeasti, mutta en voi taata, että ei olisi, tulisi enää dioksiinitapauksia. Se on melkein mahdotonta estää kokonaan, koska kuten sanoin, pitäisi parantaa välineitä ennaltaehkäisyyn ja tapausten esille saamiseen. Olen varmaankin nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Merci. Euh. Kiitokset arvoisa rouva johtaja. Tämä on aihe, josta varmasti voimme vielä keskustella. Dagmar. Hyvin lyhyesti mielellä. Paula, none of... Pyrin puhumaan lyhyesti. Paula, kaikki mitä sanoit on aivan oikein. Olen täysin samaa mieltä, mutta tässä ei ollut mitään uutta. Minä tiedän, että että tämä löytyi rutiinivalvonnassa ja Rova Klaas tässä sanoikin, että miten suuria näiden määrien täytyy olla, että kaikki valvottaisiin ja tarkastettaisiin. Tämä löytyi vain sattumalta. Ei meidän järjestelmämme toimi. Siinä tehdään hyvin selkeät erot tästä nopean varoituksen järjestelmästä. Vaikuttaa siltä, että Saksa ei tiennyt tai ajatteli, että ei se koske heitä. Ehkäpä Rova Aignerilta voidaan kysyä, että kummasta oli kyse. Mutta joka tapauksessa tärkeää on se, että jäsenvaltioita ei lainsäädännön perusteella käsketä valvomaan tätä ja tätä ja tuota ja tuota, vaan ne päät- päättävät siitä itse. Ja jos jäsenvaltiot nyt raportoivat tästä valvonnasta, niin se on kiinnostavaa kuulla, koska sitten selvästi tässä on tapahtunut suuri muutos ihan parin vuoden sisällä. Olen todella utelias kuulemaan, että ovatko jäsenvaltiot raportoineet mitä ja milloin ovat todella valvoneet. Kiitos uskon, että olemme päässeet nyt tässä aiheessa käsittelyn loppuun. Kiitokset rouva johtaja. Kiitokset, että tulitte tänne kanssamme keskustelemaan. Ja sitten menemme seuraavaan kohtaan, joka liittyy laittomaan kalastukseen. Valmistelija on Rova Rosbach. Olkaa hyvä. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Todella tässä eh, keväällä eh, kalatalousvaliokunta tekee mietinnön laittoman kalastuksen torjumisesta. Tämä on osa uutta kalastuspolitiikkaa. Tämä on hyvin tärkeää EUn kalastukselle ja eh, kalakannoille. Kalastusvaliokunnan ensimmäinen työasiakirja on käsittelyssä keskiviikkona kello 10. Se on siis ensimmäinen työasiakirja. Tähän asti asiasta ei valiokunnassa ole keskusteltu. Sitten tulee vielä toinenkin työasiakirja, mutta mietintö saadaan vasta näiden kahden työasiakirjan käsittelyn jälkeen, eli aikaisintaan maalis-huhtikuussa meillä on mietintöluonnos. No, me olemme valiokunnassa päättäneet että teemme lausunnon ja kyseessä on, niin kuin sanottu, lausunto. Tämä on hyvin tärkeä asia, tämä laittoman kalastuksen torjuminen. Ja meillä on tietenkin nyt tässä sinänsä tiettyjä rajoituksia lausuntomme suhteen, kun emme tiedä, että mitä mietintö tulee sisältämään, koska sitä ei todellakaan vielä ole. Joten tämä ensimmäinen työasiakirja tuli käsiini vasta viime torstaina, kun se julkaistiin. Siis se saatiin vasta viime torstaina ja minä olen saanut sen vasta tänään. Ja täytyy tunnustaa, että ensisilmäykseltäkin voin jo nähdä, että tulen joukon tarkistuksia tässä omassa lausuntoluonnoksessani tähän tekstiin tekemään aikataulun suhteen on ongelma. Mielestäni on aivan absurdia, että me täällä Envissä käsittelemme lausuntoa, omaa lausuntoamme ennen kuin vastuuvaliokunta eli kalatalousvaliokunta on käsitellyt asiaa kertaakaan. Siis meidän odotetaan nyt keskustelevan omista tarkistuksistamme, ja määräaikahan tarkistuksille meillä on 4. helmikuuta, mutta vastuuvaliokunta on tuolloin vasta ehtinyt ensimmäisen kerran käsitellä omaa työasiakirjansa. Minun mielestäni tämä on aivan väärä järjestys. Eihän näin voi toimia. Yleensähän meillä on ensin mietintöluonnos, Eh, jota sitten käsitellään lausunnon pohjana. Emmehän, enhän minä voi tässä nyt ilmasta asioita keksiä paperille, koska minulla ei ole vielä heidän asiakirjansa. Siis Envihän tässä joutuu kummalliseen valoon, jos meidän lausuntomme ei ollenkaan käsittele samoja asioita kuin heidän mietintönsä, koska sitä mietintöä ei kerran vielä ollut. No, kyse on nyt siis kalakannoista, kansainvälisestä yhteistyöstä, kansainvälisestä lainsäädännöstä, säännöistä, yleissopimuksista. Ja luonnollisesti on niin, että laitonta kalastusta on paitsi Euroopan unionissa, myös EUn ulkopuolella. Esimerkiksi venäläiset troolarit saavat hyvin paljon laitonta saalista esimerkiksi minun kotimaani rannoilla. Tulen Isabella Lövinin kalatalousvaliokunnan esittelijään ottamaan yhteyttä ja tulen keskustelemaan aiheesta hänen kanssaan, mutta ongelma on nyt toden totta se, että minulla ei ole aikaa kuin helmikuun neljänteen päivään tehdä tarkistuksia, mutta minä haluaisin, että tätä määräaikaa pidennettäisiin niin, että voisimme saada aikaan kunnollisen lausunnon tähän kalatalousvaliokunnan mietintöön. Toivon, että kollegat täällä auttavat minua niin, että saamme aikaan tekstin, joka vastaa meidän työtämme täällä Envivaliokunnassa. Minun mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Se on paitsi tärkeä äh, kalastuksen ja kalat, äh, kalakantojen kannalta. Haluan, että kalakantoja suojellaan, ettei käy niin, että meidän kalakantamme häviävät. Ja minä toivon, että kollegat minua vielä tässä työssä auttavat niin, että saamme aikaan hyviä tarkistuksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset. Seuraavaksi Kriton Arsenis. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Anna Rosmakia hänen tekemästään työstä. Tämä on suuri kysymys ja kuten tässä on sanottu, niin laittoman kalastuksen ilmoittaminen on toiseksi suurin ala, jossa näitä ongelmia on maailmassa. Ja itse asiassa 60 prosenttia tuonnistamme on tämän sortista. Haluan siis kiittää tästä mietinnöstä ja sitä, että hän korostaa sitä, että tämä uhkaa biodiversiteettiä, meriympäristöjä ja kenties myöskin elintarviketurvallisuutta. Ja jäsenvaltioiden pitäisi todella myöskin näitä kutu- ja äh, lisääntymisalueita suojella. Äh, uskon, että äh, tarvitaan tämän nykyisen asiantilan lopettamista. Jäsen Äh, valtioiden täytyy myöskin äh, kantaa vastuunsa äh, kehittyvissä maissa. Ähm, monasti kehittyneiden maiden laivastot käyvät kuitenkin niiden vesillä kalastamassa. Ja samanaikaisesti meidän on saatava aikaan sertifikaatti, Äh, kuinka kalasaalit voivat olla äh, laillisia. Äh, meidän täytyy siis saada tietää, mistä kalaa kalastettiin ja kuinka se tuli sitten Euroopan markkinoille ja millä hän myöskin näitä kalateollisuuden hallinnointijärjestelmiä ja ne tekevät aika hyvää työtä usein, mutta Tarvitaan myöskin parempia riippumattomia toimia, jotta tätä toimintaa siis voitaisiin säännöllisesti valvoa. Meidän täytyy miettiä sitä, mitä voidaan parantaa äh, tulevaisuudessa kalapolitiikassa. Ja tarvitaan myöskin parempaa yhteistyötä tietojen keräämisestä suhteessa aluksiin ja erityisesti on saatava selville ne, jotka ovat tässä laittomassa kalastuksessa mukana. Stevenson. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen myös samaa mieltä kaiken mitä Anna Rosbach ja Kriton Arsenis juuri sanoivat koska me tässä valikunnassa laadimme lausunnon, niin hyvin tärkeää, että lausunnon pitäisi vahvistaa ja painottaa sitä, mitä asettavasta valiokunta, kalatalousvaliokunta aikoo tehdä. Koska kuten Anna ja Kriton molemmat sanoivat, kyseessä on suurta bisnestä arvio viime vuodelle. Sen arvoksi on 10 ja 23 miljardin Yhdysvaltain dollarin välissä laittomalle kalastukselle. Mafia on kovasti mukana. Rikollisuus on agendassa kärjessä, kun jos puhutaan tästä laittomasta kalastuksesta. Valitettavasti erityisesti Afrikan länsirannikolla riistetään kalavaroja, mutta myöskin ihmiset, jotka houkutellaan töihin joillekin näistä aluksista, heille kerrotaan, että heille hyvätasoinen palkka. Sitten he löytävät sinänsä kauheista työolosuhteista nähnyt no filmin länsi-afrikkalaisista työntekijöistä, jotka lapioivat kalaa reissä koloissa, jossa ei ole tuuletusta, eivät pysty seisomaan suorassa ja 12 tuntia enemmän pitää tehdä työtä päivässä. Sitten maksetaan ihan pikkurahaa, ihan orjatyöpalkkaa. Sitten hygieniset olot kalojen osalta ovat kauheat. Usein laittomasti pyydetty kala Sierra Afrikassa, Sierra rannikolla ja muualla. Sitten se siirretään eurooppalaisiin aluksiin merellä ja tuodaan satamaan mukavuuslipulla satamisen Kanarian saarilla ja sitten sertifioidaan se aitona eurooppalaisena kalana ja sitten se päätyy markkinoillemme ja kuten Kriton sanoi. Omavaraisuutemme on kalatuotteessa vain 40 prosenttia ja kysyntä kasvaa. Ihmiset haluavat yhä enemmän kalaa, koska lihojen alalla on ollut ongelmia, kuten äsken puhuttiin dioksiinista, Joten kun lihateollisuus että ongelmia, ihmiset haluavat yhä enemmän kalaa. Mistä se sitten tulee? Kalan lähdet löydetään aika helposti sen laittomasta kalatuksesta. Surullista kyllä jotkut aluksemme Euroopasta ovat sitten mukaisuuslippujen alla. Panama, Honduras, esimerkiksi ovat tässä mukana laivoina. Miksi eurooppalaisia aluksia on mukavuuslippulaivojen alla näistä maista? Meidän täytyy olla tietopankki, rekisteri eurooppalaisista aluksista. Tässä pitäisi olla globaali tietopankki kalastusaluksista, mutta on skandaalimaista, että eurooppalaisia aluksia on mukavuuslippulaivojen alla. Ne ovat selvästikin osallisena laittomassa kalastuksessa, kaupassa ja heidät pitäisi nimetä ja asettaa häpeää. Toivon ja uskon, että Annan lausunto voi parantaa ja korostaa kalastusvaliokunnan työtä tässä hyvin tärkeässä asiassa. Merci beaucoup. Kiitokset. Lebanyan Gerbrandi. President, um, the problem is we, we're, we're talking about... Kiitos kysymys on uivasta kullasta, mutta se ei ole missään keskuspankin holvissa, vaan uiskentelee vapaana. Tuolla olemme puhuneet sammesta tai äh, sinievät tonnikalasta. Tämä on uivaa kultaa ja senpä takia meillä on näin paljon laitonta kalastusta. Olen hyvin iloinen siis siitä, että tämä mietintö tehdään äh, täällä kalatalousvaliokunnassa ja että voimme myöskin sanoa oman vahvan kantamme tähän ympäristövaliokuntana. Tässä valiokunnassa äh, tämä lausunto pitäisi saada sellaiseksi, että se todella äh, sanoo, että kysymys on hätätilanteesta. Meidän pitäisi äh, todella miettiä sitä tapaa, jolla tyhjennetään meriämme, eikä ole mitään poliittista tahtoa, ei ulkopuolella eikä sisäpuolella Euroopan unionia että tehtäisiin asialle jotakin. Tietysti meillä on tämä globaali ongelma, joka liittyy näihin paikallisiin kalastusjärjestöihin, jotka eivät toimi kunnolla. Sääntöjä ei noudateta, maat eivät halua tehdä mitään puolustavat vain omaa teollisuuttaan, on siis valtava ongelma siinä, kuinka lakia noudatetaan ja sääntöjä noudatetaan, mutta sääntöjä monesti ei ole olemassakaan. Ja se on sitten toinen ongelma. Entäpä sitten EU? Mitä uskottavuutta EUlla voi olla, jos Ranskan viranomaiset tekevät yhteistyötä oman teollisuuden alansa kanssa, jotta laillistetaan laiton sinitonni, sinijävä tonnikalan kalastus, jos vaikka taas sitten Espanja kalastaa pari-kolme kertaa kiintiönsä verran joka vuosi ja osa sitä on laitonta. Nämä ovat ongelmia, joita meillä on tällä saralla edessämme ja odotan kovasti ehdotuksia, joita komission jäsen tältä osin parin kuukauden päästä tekee. Uskon, että meidän on tehtävä tästä äh, lausunnosta äh, vielä äh, voimakkaampi. Ja tässä Rova Rosbackilla tietysti oli vain vähän sijaa, mutta haluan todella auttaa häntä vielä vahvistamaan tätä kantaa. Riippumattomuus ja valvonta ja sääntöjen noudattaminen ovat hyvin tärkeitä, että saadaan lisää avoimuutta tälle alalle. Kiitos. Si, Jabanian. Kiitos. Τριμοπούλος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα που συζητούμε είναι... Kiitoksia puheenjohtaja. Nythän puhumme äärimmäisen tärkeästä asiasta. Ja tässä on kyllä myös hyvin monia etuja pelissä. Ihmiskunta haluaa eläinproteiinia ja tulee tekemään kaikkensa sitä saadakseen. Ja kyse on todellakin hyvin paljosta. Kyse on myös kalan muuttamisesta kalaa jauhoksi jollakin tavalla, tavalla tai toisella, suoran tai epäsuorasti kala tulee aina lautasellemme. Ja nyt mitä tulee kalan, mitä tulee ravintoomme, meidän tulisi olla hyvin tarkkoja. Mielestäni kohtaa kolme pitäisi tässä ehkä hiukan vielä selventää. Eli kun puhutaan laittomaan kalastukseen puuttumisesta, onpa kyseessä, kyseessä sitten jäsenvaltioiden tai kolmansien osapuolten kalastus, laivastot, niin sellaiset alueet, jotka purjehtivat Euroopan lippujen alla, niin niiden on kunnioitettava yhteisiä sääntöjä ja myöskin valvontaa. Ja sellaiset alukset, jotka tätä laitonta kalastusta harjoittavat, on lähetettävä takaisin, on poistettava vesiltä. Ja tästä laittomasta toiminnasta tulee myös tiedottaa. Kaikkia näitä kysymyksiä voimme kyllä käsitellä. EU on antanut tiedonantoja ja on nähty, että jäsenvaltiot eivät ole kunnioittaneet sitoumuksiaan ja siksi mielestäni tulisi katsoa, miten tilanne myös kehittyy liittyy. Ja odotankin tässä nyt sitten tältä tekstiltä vastauksia. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron Sabin Vilsille, haluaisin, että toivotamme tänne tervetulleeksi Ruotsin parlamentin valtuuskunnan, joka on tullut tänne saliin. Olkaa lämpimästi tervetulleet osallistumaan tähän kokouksemme loppuosaan. Sabin Wilson, seuraava puhuja. Weltweit ist jeder fünfte Fisch auf den joka viides kala lautasilla on laittomasti pyydetty. Tämän Greenpeacein tietoa. EU-lainsäädäntöä on vasta 2010 tammikuusta lähtien ollut laitontilastusta vastaan. Sitä toimenpannaan kuitenkin harvoissa maissa ja maailmanlaajuisesti liikevaihto arvioi nyt sen yli 10 miljardia euroa maailmanlaajuisesti, eli kyse on todellakin rahasta. Erityisongelmista puhutaan, niin on tämä halvalippumaat, mukavuuslippumaat, koska ne eivät noudata tai ole liittyneet paikallisiin alueellisiin kalastussopimuksiin, eikä niiden täytyy noudattaa pyyntikiintiöitä. Ja nämä maat sitten antavat yhtiöille mahdollisuuden kotimaansa ankarampaa lainsäädäntöä kiertää. Lausuntolunnokseen Rosbachilta haluaisin ehdottaa muutamaa konkreettista tointa. Hallituksellahan on mahdollisuus kieltää halvat liput ja sitten kieltäytyä ottamasta vastaan näitä pyyntialuksia. Ja tarvitaan aukoton seurattavuus koko tuotteen osalta verkosta lautaselle Tähän tarvitaan aukotonta dokumentaatiota toimitusketjusta EU-ssa. Laki on 2010 tammikuusta lähtien ollut, mutta toimeenpanossa on puutteita. Myös kuluttajien täytyy saada paremmat merkinnät ja näihin pystyvät saman selville alkuperän. Satelliittitekniikalla tällä alusten seurantajärjestelmällä niitä täytyy sitten kaikkia aluksia valvoa ja viranomaisten täytyy pystyä hyödyntämään yhteisesti näitä ja yhdessä näitä tästä valvontajärjestelmästä saatuja tietoja. Kiitokset. Viimeinen puheenvuoro on Rouva Makavanilla. Um, Madam President, I confess not to be an expert on this issue, but listening to... Tunnustan, että en ole mikään asiantuntija tällä alalla, mutta tässä nyt kun kuuntelen kollegoita, niin vaikuttaa siltä, että kyse on todella vakavasta asiasta. Onko täällä komission paikalla? Jos on, niin haluaisin kysyä näistä mukavuusliipuista ja niiden yleisyydestä ja mitä komissio on tehnyt asian hoitamiseksi, koska minusta vaikuttaa siltä, että tämä on osa laajempaa ongelmaa meri, merenkulkupolitiikassamme, että on tällaisia huonoja käytäntöjä, kuten sitten esimerkiksi näiden varustamojen henkilökunnan tilanne, heitä eivät välttämättä EU työlainsäädännön kysymykset koske, koska heitä palkataan ulkopuolelta ja niin edelleen. Joten haluaisin kuulla, mitä komissio on tehnyt tai mitä esteitä on asian hoitamiseksi. Me olemme puhuneet näistä mukavuuslipuista vuosien ajan, mutta onko tapahtunut mitään? Niin ja ymmärrän, että Annan tilanne on hyvin hankala, koska hänellä ei ole tätä kalatalousvaliokunnan mietintöluonnosta vielä, mutta kyllä tässä muutosta tarvitaan. Je comptais bien passer. Hyvä, kiitokset. Halusin antaa vielä pääosasto Maarilta äh, tulelle edustajalle puheenvuoron. Pyytäisin häntä puhumaan kuitenkin vielä hyvin lyhyesti, koska meillä on vielä kaksi kohtaa ainakin esityslistalla. Olkaa hyvä. President. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia puhujia ja tämä osoittaa, kuinka laittoman kalastukseen liittyvät huolet otetaan vakavasti täällä valiokunnassa. Ja sama koskee myöskin komissiota. Olemme huolestuneita, kuinka vähän on edistytty maailmanlaajuisesti sen jälkeen, kun FAO hyväksyi päätöksensä laittomasta kalastuksesta vuonna 2007 ja sen torjunnasta. Tämä asetus, joka on siis tullut voimaan ensimmäinen tammikuuta 2010. Sitä sovelletaan kaikkiin saaliisiin kaikilla merialueilla, mikäpä sitten onkaan se lippu, jonka alla aluspuolisti tai mikä on toimijoiden kansallisuus. Ja tämä pätee siis myös yhteisön toimijoihin. Eh, kaikki huolenaiheet, joita täällä ilmaistiin tässä keskustelussa, onpa kysymys sitten heikkouksista, jotka liittyvät vaikka alueellisen kalastusorganisaatioihin tai yhteisön eh, kansalaisten toimiin muualla kuin omilla kalastusalueillaan, tai onpa kysymys sitten niin sanotusta mukavuuslippulaivoista, niin tämä todella kaikki on todellisuutta. Ja kaikki nämä teemat on otettu myöskin huomioon tässä asetuksessa. Ja tämä asetus pyrkii siis aivan universaaliin kattavuuteen, koska tässä on yhdysside EUn ja EU-hun ja kenkä puristaa sitten siitä, että tässä asetuksessa, joka siis hyväksyttiin vastauksena kaikkiin näihin todettuihin heikouksiin, niin se ei ole vaikuttava kuin jos vain jos muutkin osapuolet lähtevät laatantokalastusta torjumaan ja todella ottavat oppia jo niistä käyttöön otetuista järjestelmistä yhteisössä tämän asetuksen pohjalta, ja jotta lähdetään todella armottomasti jahtaamaan näitä laittomia toimijoita. Meiltä kysyttiin, onko tuloksiin jo päästy. Kyllä, tuloksia on saatu tämän asetuksen voimassaoloaikana, aikana, vuoden aikana, mutta huolimatta kaikista vaikeuksista myöskin Olemme kohdanneet kolmansia maisten vastustusta aika paljon ja on ollut myöskin vastustusta ja erityisesti vastustusta yhteisön toimijoiden taholta ja komissio, jolla on ollut siis uudet valtuudet käytössään koordinoida ja johtaa tutkimuksia, on todella säälimätön ja toimii siten, että tätä asetusta sovelletaan kaikessa sen tiukkuudessa. Mutta toistan vielä, että hyvin tuloksiin ei päästä ennen kuin kansainvälisellä tasolla, onpa kysymys sitten FAOsta tai muista YK-toimista tai alueellisesta kalastusorganisaatiosta, että jokainen valtio, niin lippuvaltio kuin myöskin kauppaa halussa pitävä valtio todella lähtee näihin sääntöihin mukaan. Kiitokset. Suuret kiitokset tästä ja minulle on tässä nyt kerrottu eh, Rova Rosbach, että äh, voidaan lykätä tätä määräaikatarkistusten jättämiselle. Uutta aikataulua siis ehdotetaan todennäköisesti. Meidän pitäisi äänestää 17. päivä 3. 12. päivä äänestää sitten ää, ähm, huhtikuuta täällä valiokunnassa, ja, mm, mutta saattaa olla, että tässä vielä joudutaan tätä aikataulua äh, rukkaamaan. Yes. Jeg vil meget gerne lige have lov til at sige lidt afsluttende inden, at vi... Kiitoksia. Eh, ehkäpä saan tässä vielä käyttää loppupuheenvuoron keskustelun päätteeksi. Oli mukava kuulla komissiolta, että he ovat eh, saaneet tai että on saatu jo hyviä tuloksia. Haluaisin kuitenkin nähdä tämän omin silmin ennen kuin sitä uskon. Täytyy sanoa, että omassa kotimaassani tilanne on sellainen, että hyviä tuloksia on onnistuttu saamaan niiden kalastajien osalta, jotka joka tapauksessa kalastavat rehellisesti ja laillisesti. He mielellään ottavat GPS-järjestelmän aluksiinsa niin, että heidän kalastus- ja pyyntitoimintaansa voidaan seurata. Minä olen puhunut monien kanssa, koska he ovat sitten todenneet, että mielellään ottavat GPSn aluksensa, koska näin kukaan ei voi väittää heidän harjoittamaan laitonta kalastusta. Tämä mielestäni olisi hyvä ratkaisu. Tämän lisäksi olen samaa mieltä siitä, mikä täälläkin tuli esiin, että kala on todella kultaa, uivaa kultaa. Olen samaa mieltä myös Struan Stevensonin kanssa siitä, että laitonta, ää, laittomasti pyydettyä kalaa ei välttämättä ää, kalajauhoksi jauheta, ää, sillä useinhan kalajauhoksi menevät alimittaiset kalat. Kyllä, todella. Esimerkiksi sinevä tonnikala on kultaa ja olen nähnyt näitä trollareita. Ne ovat niin, niin suuria ja ne ovat niin kalliita, kun kalastajat niitä hankkivat, että e, itse asiassa mm, maksakseen tämän aluksen rahoitukseen liittyvän lainan täytyy kalastaa kaksi-kolme kertaa kiintiönsä verran. Ja itse asiassa ei ole mitään väliä sillä, mikä on verkon tai trollin silmä koko, kun tämän trollin on vetänyt kalaa parven läpi, niin nämä kalat murskaantuvat, ne eivät selviä, jos ne heitetään takaisin veteen. Eli siksi tämä täytyy todella lopettaa. Ei voida toimia tällä tavoin. Ja on todellinen skandaali, että ettei näitä yön pimeydessä tapahtuvia pyyntejä saada kerta kaikkiaan loppumaan, että kun siellä sitten toimitaan, niin toivotaan, että kukaan ei näe. No joka tapauksessa toivon, että saan teiltä apua niin, että saamme aikaan käyttökelpoisen tekstin. Ja todella niitä, jotka tekevät väärin, on rangaistava. Aivan. Uskon, että monilukuisina tätä vetomusta ne tuette, eh, että näitä kalastuskiintiöitä noudatettaisiin, koska muutoin tämä tilanne on täysin sietämätön kalastajille, jotka joutuvat toimimaan itse laittomasti. Seuraavaksi eh, siirrymme eh, tarkistelemaan lausuntoamme, joka liittyy yhdennetty meri politiikan uudelleen kehittämistä koskevan tukiohjelmaan. Tässä TRAN-valiokunta on vastuuvaliokuntana. Minä olen tässä valmistelijana näin ollen. Hyvin nopeasti kerron teille, mistä tässä lausunnossa on kyse ja sitten voimme käydä vielä keskustelun asiasta miksi tämä asetus ja miksi ehdotan, että sitä pitäisi tukea. Tällä hetkellä yhdennetyn meripolitiikan rahoitus ei ole kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä. Ja näin ollen äh, varanhoitoasetuksessa todetaan kahta kahdella tavalla eh, näistä pilottihankkeista ja valmistuvista toivista. Eh, ja pitkällä aikavälillä siis rahoitusta ei ole luvassa ja tämä ei ole siis kestävällä pohjalla ja tämä asettaa tämän koko asian vaikean budjettitilanteeseen ja myöskin yhdennetyn meripolitiikan jatkumiseen, koska sillä ei ole mitään eh, rahoituksellisia resursseja nykyisten rahoitusnäkymien aikana aina vuoteen 2013 saakka. Ja komissio on ehdottanut tätä asetusta ja olen iloinen siitä. Komission ehdotus on aika vaatimaton, 50 miljoonaa euroa, se nyt ei ole paljonkaan, mutta tämä kattaa kaksi vuotta ja uskon, että nykyisessä tilanteessa tämä on ihan ok. Muutoin ei olisi mitään rahoitusmahdollisuuksia, niin että tämä on ihan järkevä ehdotus nykyisessä tilanteessa, mutta sitä ei voida missään tapauksessa lähteä kuitenkaan alentamaan. Tässä minun lausunnossani ehdotan, että myöskin koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa koskeva äh, toiminta lähtisi myöskin käyntiin ja että myöskin voitaisiin käynnistää näiden alojen yhteistyöohjelmia niin koulu- kuin yliopistotasollakin. Näin ollen kysymys ei olisi pelkästään vain yliopistokoulutuksesta, vaan myöskin ähm, muistakin äh, koulutusasteista, alemmista koulutusasteista. Haluan myöskin tämän ohjelman tavoitteita selventää. Tässä halutaan, että että otetaan huomioon erityisesti kestävä kehitys ja meri- ja rannikkovarojen kestävä kehitys ja myöskin merialueiden kehitys näillä allasalueillahan voidaan kattaa myöskin makeaveden alueet. Minulla on tässä yleinen äh, esitys ensiksi ja sitten tässä on vielä erityisiä kohtia. Sitten lopuksi komitologia se ei äh, liity tähän suoraan, mutta kysymys on myöskin monivuotiaista vuosittaisista toimintaohjelmista, jotka pohjaavat artiklaan 7. Ja tässä on tiettyjä prioriteetteja. Mietinkin nyt, missä määrin pitäisi hyväksyä tämä uusi tarkastus ajattelu, äh, menettelytapa, äh, mutta ajatuksena on se, että voitaisiin äh, säilyttää tietty johdonmukaisuus EU- ja jäsenvaltioiden lähestymistapojen kanssa. Aion keskustella tästä vielä esittelijän kanssa, joka on herra Kummu Sakos. Ja tässä asetuksessa kysymys olisi tällaisista vuosittaisista ohjelmista, niiden hyödyllisyyttä on vielä tutkittava. Olen jo tavannut esittelijä, mutta en tätä viimeistä kohtaa vielä hänen kanssaan käsitellyt. Ja olemme oikeastaan samalla aaltopituudella hänen kanssaan. Tässä siis hyvin lyhykäisyydessään tämä asia. Meillä on hyvin vähän aikaa käytettävissä. Ja Tämä siis tästä vaatimattomasta lausunnosta, niin tästä hyvin tärkeästä aiheesta kuitenkin, jotta todella ähm, yhdennetty meripolitiikka äh, jäisi henkiin. nyt puheenvuoro on teillä. Ačiū, ponė pirmininkė, tai tęsiant šitą jūrinę temą, e, ilgai netruksiu. Ir pirmiausia, taip. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä jatketaan nyt vielä meripolitiikasta. Voin puhua lyhyesti. Komission ehdotus on aika vaatimaton, mutta kuitenkin perinpohjainen ja sisältää ihan oikeita asioita. Ensin pitää puhua tieteestä ja tutkimuksesta. Olemme yhtä mieltä siitä, että merien tilanne on heikentynyt ja tätä on tärkeää seurata ja tutkia olen äh, hyvin tyytyväinen siihen, että te esittelijänä olette tehnyt tarkistuksia, mainitsette juuri tutkimuksen ja energiapolitiikan, energian uusiutuvista energialähteistä, samoin syrjäiset alueet ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen. Ja mitä tulee saastumislähteisiin. Täällä puhutaan juuri kuljetuksesta ja esimerkiksi öljystä, mutta pitäisi puhua muistakin lähteistä ja kolmansista maista ja tulisi korostaa sitä, että me haluamme välittää sellaisen viestin, että muutkin kuin Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat velvollisia täyttämään yhteiset velvoitteet. Sitten tämä rahoitusmekanismi on kiinnostava asia ja olisi toivottavaa, jos komissio mitä pikimmin sopisi siitä. Tämän lisäksi herkät alueet, Natura 2000 alueet ja biodiversiteettiä tulisi todella korostaa näilläkin alueilla. Olkaa hyvä. Eh, Marita Ulskub, kiitoksia puheenjohtaja. Mm, on vaikea kuvitella, että tässä voisi olla jotain erimielisyyttä siitä, että meidän tulee satsata integroituun meripolitiikkaan jatkossakin. Eh, tarkistus, jonka Rouvalle Paas olette tehnyt, on mielestäni oikein hyvä. On kuitenkin niin, että komissio ehdottaa, että käytettäisiin käyttämättä jättäneitä varoja budjetista 2011-2013 välisellä ajalla tähän. Ja minä katson, että meidän tulisi huomata se, että kun budjetti budjetti ja raha-ajat ovat nyt taloudellisesti tiukkoja, niin välttämättä ei tapahdu niin, että käyttämättä jää varoja, joten olkaamme tästä tietoisia. Muuten mielestäni tämä on oikein hyvä ehdotus. Si, Mikael. Kiitokset sitten Mikael Tremopoulos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι ως εισηγήτρια του σχεδίου γνωμοδότησης της Επιτροπής Kiitos rouva puheenjohtaja. On selvää, että on ponnisteltava hyvin kunnianhimoisesti tässä lausunnon laatimistyössä, jotta voitaisiin parantaa tätä tekstiä, mutta komission ehdotus on kuitenkin vielä kaukana tasapainoisesta ehdotuksesta. Ja sama pätee myöskin ilmastonmuutokseen ja siihen rooliin, mikä meripolitiikalla tulee olla ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sama pätee myöskin ekosysteemien suojeluun ja hyvään hallinnointiin. Tässä on kysymys myöskin yhdennetyistä liikennemuodoista sekä siitä, kuinka siirretään äh, liikennettä maalta äh, merille ilman, että puhutaan siitä päästöistä. Tietysti me haluamme tietää, kuinka paljon rahaa tulee olemaan, mutta myöskin kuinka sitä käytetään. Haluaisimme, että että kohesio- ja aluerahastoa käytettäisiin enemmän, mutta että meillä olisi myöskin taattu osallistuminen kaikilta asianosaisilta, jotta päästäisiin todella optimaaliseen tulokseen tulevina vuosina. Tässä on myöskin kaikki alueelliset alueen käyttö, maankäyttöaspektit, jotka täytyy ottaa huomioon ja on todella korostettava ekosysteemejä ja otettava huomioon myöskin ympäristölainsäädännön tavoitteet, erityisesti kun kysymys on eh, linnuista ja biotooppien suojelusta. Meillähän on jo direktiivi ympäristövaikutuksista, mutta myöskin vettä koskeva puitedirektiivi ja eh, myöskin maan saastumista koskevat puisteet. Meillä on löydettävä tässä yhteys myöskin yhteisen maatalouspolitiikkaan ja keskusteltava siis siitä ihan lähitulevaisuudessa. On myöskin tärkeää, että viittaamme eh, ja nivellämme nämä toiminnat paremmin siihen, mitä tehdään kalastuspolitiikan saralla. Hyviä käytäntöjä on tunnettava paremmin, mutta tarvitaan myöskin vaikutusten analysointivälineitä, sitä kuinka tämä vaikuttaa meriympäristöön tai rannikkoympäristöön. Ja tässä on myöskin tarpeen ottaa huomioon paremmin turvallisuuskysymykset, meriturvallisuuskysymykset ja myöskin alueiden ja ympäristön turvallisuus. Oui, Mrs. Stevenson. Herra Stevenson, ah, ettekö te pyytänytkään puheenvuoroa? No sitten Rova Wills. Non plus. Ettekö tekään pyytänyt puheenvuoroa? Für Ihren Stellungnahmeentwurf ist es absolut... Kiitoksia. On tarpeen, että määrärahat meripolitiikassa edistävät ilmastonsuojelua ja monimuotoisuutta. meidän täytyy antaa edelleen elanto monille ihmisille ja antaa meille ruokaa siitä. Siinä täytyy vähentää päästöjä, erityisesti rikkipäästöjä. Osalla rahaa täytyy suojella rannikkoalueita. Tällä tarkoitan kestävää ekologista kehitystä taloudessa, rannikkoalueilla, matkailussa ja kalastuksessa esimerkiksi. Ei ole järjestelmällisiä toimenpiteitä ylikalastusta vastaan, valvontaa, kontrollia, jäljitettävyyttä kalastuksessa täytyy parantaa, jotta laitonta pyyntiä voidaan estää. Ja sivusallisongelma täytyy ratkaista. Komission ehdotuksessa toimenpiteet eivät ole kuitenkaan tasapannossa Hyödyntämistä painotetaan enemmän kuin suojelua. Suojelu mainitaan vain siellä, missä se on edellytyksenä hyödyntämiselle. Minulla on sellainen vaikutelma tässä. Vähemmän kalanpyyntiä, ympäristöä säästävää merenkäyntiä. Niiden pitäisi olla tärkeimmät kulmakivet eurooppalaiselle meripolitiikalle. Kiitoksia. Anna Rosbach. Kiitokset Anna Rosbach eller rettere sagt, tusind tak, Corinne. Du har gjort flot... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset Korin. Eh, Todella hienoa työtä ja olen eh, kreikkalaisen kollegan kanssa samaa mieltä siitä, että eh, meriympäristön ja maaympäristön ympäristöllä on hyvin paljon yhteistä. Ei näitä voi pitää erillään toisistaan. Ja siksi kysyisinkin, että miten vastuu oikeastaan on jaettu EU-jäsenvaltioiden, alueiden sekä pienten kuntien välillä eri jäsenvaltioissa? Kuka on vastuussa mistäkin? Onko täällä komissiosta joku, joka voisi vastata minulle tähän? Si, Anna. Kiitokset Anna. Rouva Benini komissiosta. Chairman. Thank you, Madam Chairman. Uh, first of all, we are... Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on kovin kiitollinen tästä nopeudesta, jolla tämä valiokunta on lausunnon laatinut. Integroitu meripolitiikka. Siinä politiikassa ensimmäistä kertaa esitetään lainsäädäntöehdotusta, nyt kun on mennyt pilottiprojektien ja valmistelemme tuontiin kai Ensimmäisenä täytyy painottaa merpolitiikassa sen toimintatapaa, jossa ylitetään sektorien rajat. Emme käsittele sektorikohtaisia politiikkalohjia, yritämme antaa lisäarvoa niille varmistamalla, että on synergiaa ja että on yhteyksiä ja että on kestävää kehitystä näillä yksittäisillä politiikkalohkoilla, sikäli kun ne mereen vaikuttavat. Tästä ehkä pääsemmekin niihin toimiin, joita ehdotamme ja joiden rahoitusta ehdotamme jatkettavaksi. Rahoituspuitteiden loppuvuosina nämä ovat toimia, jotka jatkavat sitä, mitä on tehty tähän asti, niin että saamme enemmän tietoa ja voimme punnita paremmin näitä haasteet, joita, joita monet teistä ovat listanneet. Ollaan tietysti vaatimattomia, koska on kyseessä alku, mutta pyrimme sitten informaatiovaihtoon, konferensseihin, tiedon kasaamiseen ja, ja saamme käyn kolme monialaista välinettä, jotka koskevat meren tilaa. On tärkeää tietää tarkasti, mistä kestävistä toimista on kyse. Suunnittelu, joka on hyvin tärkeää, miten parhaiten käyttää merta ja miten parhaiten voidaan seurata toimia, joita ihmisen toimesta merellä tapahtuu. Kiitoksia ehdotuksista. Ehkä yksi huomio ehdotuksenne koulutuksista ja niidettävistä alo- siirrettävistä aloitteista ne ovat toteutettavissa, vaikka niitä ei erityisesti listata, niin myöskin nykyisen luonnoksen puitteissa, koska ne palvelevat päätavoitteita, työllisyyttä ja koulutusta. Ne ovat erityisasemassa, jotta voidaan saada kasvuaikaan, joka on tavoitteena. Kiitoksia kovasti ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Euh, kiitokset, äh, kiitokset äh, rakkaille kollegoille huomioista, ehdotuksista, kuten huomaatte kello on 18.30, joten valitettavasti emme voi nyt lähteä ympäristölainsäädännön soveltamiskysymyksiä enää käsittelemään harmillista, koska esitetyt kysymykset olivat todella mielenkiintoisia, mutta kello on nyt kuitenkin jo puoli seitsemän ja esityslistamme oli todella äh, täyteen ahdettu niin, että äh, haluan esittää että todella äh, kaikkien äh, osalta äh, anteeksi pyynnön komissiolle, jotka joka valitettavasti joutui